So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu... No niin, rakkaat kollegat, tervetuloa kokoukseen. Erityisen nuori jäsen on täällä paikalla. Onnittelut Karls Lyytterille. Hänestä tuli viime viikolla isä ja tietenkin täällä on sitten Hans Luther juniorkin paikalla ja hän on sitten kokouksessamme, jos vain volyymit eivät nouse liian kovaksi. No, esityslistaan. Onko siihen liittyen mitään huomautettavaa? Eipä näytä olevan. Sitten puheenjohtajan ilmoituksiin ne otetaan myöhemmässä vaiheessa käsittelyyn. Sitten kohta kolme pöytäkirjojen hyväksyminen. Kokous on pidettiin 23. helmikuuta. Jos ei ole kokouksen loppuun mennessä mitään huomautettavaa, niin pöytäkirja on hyväksytty. Sitten varsinaiseen substanssiin. Toivotan tervetulleeksi ilmastoasioista vastaava komission jäsen Koni Hedegaard. Tervetuloa tänne vieraaksemme. Mehän tapasimme jo kuulemistilaisuuden yhteydessä. Siitähän on kulunut jo muutama kuukausi ja meitä erittäin suuresti kiinnostava aihe on sellainen, jota te käsittelette ja tammikuun lopussa YK tasolla esitettiin omat haasteensa ja sen jälkeen järjestettiin Bonnin kokous ja meitä tietenkin kiinnostaa juuri se, mitä Euroopan unioni aikoo tehdä rahoitussitoumustensa suhteen ja, ja ilmaston suojelusaralla. Eli mitä EU tulee tekemään päästöjen vähentämiseksi. Eli vielä kerran tervetuloa ja nyt annankin teille puheenvuoron ja voitte meille kertoa enemmän tämänhetkisestä tilanteesta. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos kutsusta tulla tänne. On aina inspiroivaa olla mukana kertomassa, mitä minä äh, teen, mutta toisinpäin myös kuulla teiltä, mitä te teette. Joten en puhu tässä nyt liian kauan itse. Haluaisin aloittaa esittelemällä pääelementit komission 2020 työohjelmasta siltä osin, kun minä olen sitä vastuussa. Tiedätte, että tämä työohjelma on saanut laajaa poliittista tukea tältä parlamentilta ja huippukokouksessa viime viikolla sen, sitä pääosittain tuettiin myös voisi sanoa, että se on tällainen lippulaiva meille. Se on tärkeää. Tässä pyritään vihreämpään kasvuun, vähäisempään hiilen käyttöön ja uudenlaiseen EUn vision EUn kehityksestä. Minusta tämä on hyvin tärkeää. Minun mielestäni tämä on senkin vuoksi niin tärkeää, että tämän lippulaiva-projektin kautta voidaan ottaa sitten mukaan monia muita asioita. Se tavoite, jonka olemme itsellemme asoittaneet, on erottaa toisistaan taloudellinen kasvu voimavarojen ja energian käytöstä ja vähintää meidän kasvihuonepääsymme ja päästöjämme samalla kun vahvistamme kilpailukykyämme, luomme uusia työpaikkoja ja vahvistamme Euroopan energiavarantoja varmuutta. Jotkut varmaan kuulivat minun sanovan kuulemisen aikana, että on erittäin tärkeää, että me ajattelemme asioita sillä tavalla, että meillä olisi tavallaan kolme syytä yhdessä. Eli kun me puutumme eh, ilmastonmuutokseen ja taistelemme sitä vastaan, niin samanaikaisesti voimme parantaa energiaa, varmuutta ja kilpailukykyämme ja kasvuamme. Tämä tulisi olla se kaiken kattava tavoite. Minä uskon, että me voimme kyetä tähän yhdessä, mikäli meillä on tarpeeksi poliittista tahtoa. Se on tavoite, joka meidän täytyy saavuttaa, mikäli Eurooppa haluaa pitää kiinni äh, siitä edustansa, mikä sillä on liittyen matalahiiliseen äh, äh, energiaan. Meidän täytyy olla hyvin selkeitä siinä, että tulossa on kaikissa isoissa talouksissa aalto, jossa nimenomaan investoidaan vihreään tulevaisuuteen ja talouteen. Jos katsotaan tätä elvytyspakettia, jota on tehty Kiinassa, USAssa ja EUssa, niin se on hyvin näyttävä. Kiinalla on kaikkein suurin vihreä investointiohjelma. Se on noin 230 miljardia USA-dollaria. Sitten USA itse, jossa se on 80 miljardia dollaria puhtaaseen energiaan. Ja sitten taas EUssa, jos katsoo niitä lukuja, joita meillä on näistä suurimmista jäsenvaltioista, ja komissiosta, niin silloin meillä se on 25 miljardia dolla, euroa. Joten meillä on suurta kilpailua muiden taholta ja sen vuoksi meidän täytyy rakentaa meidän politiikkaamme eteenpäin niin, että meistä tulee kaikkein ympäristö- ja ilmastoystävällisin alue maailmassa. Ja tämä vaatii koko joukon aloitteita, joista minä nyt mainitsen muutaman. Kuten te tiedätte, niin juuri nyt minä ja äh, minun äh, työntekijäni valmistelemme tällaista äh, paperia, jossa me mietimme, mitä tapahtuisi, jos me vähentäisimme 30 prosentilla euro EU 2020 vuonna. Siellä jo joku kannatti, hienoa. Taloudellinen kriisi on vähentänyt päästöjä ja hiilin hintaa. Näissä uusissa olosuhteissa meidän täytyy nyt kysyä itseltämme, millä tavalla Eurooppa voisi parhaalla tavalla viedä eteenpäin kestävää kehitystä, luoda uusia työpaikkoja ja vähentää meidän riippuvuuttamme tuodusta energiasta. Se, mitä me tässä olemme analysoineet, ei tarkoita sitä, että päivä sen jälkeen, kun me tuomme tiedonantomme julki, niin silloin kaikki tekevät päätöksen. Ei, se ei ole tarkoitus. Mutta meidän täytyy tietää, että mikäli me haluamme olla kunnianhimoisempia kuin 20 prosenttia, meidän täytyy tietää, mitä se maksaa, mitä seuraamuksia sillä on ja mitä se tulee vaikuttamaan eri sektoreihin ja niin edelleen. Tämä on tämän tiedonannon tarkoitus. Me pyrimme äh, julkaisemaan sen ennen ympäristöministereiden kokousta 11. kesäkuuta, niin että se olisi sitten valmis myös äh, huippukokoukseen. Tiedän, että te ymmärrätte, että tässä vaiheessa minä en voi antaa mitään erityisiä lukuja, yksityiskohtaisia lukuja. Alustavat äh, tulokset osoittavat kuitenkin, että 30 prosenttia olisi teknisesti mahdollista ja se olisi myös taloudellisesti hoidettavissa. Ja kerron teille hieman, minkälaista informaatiota te löydätte tästä paperista. Kaksi vuotta sitten, kun me päätimme tästä energia- ja ilmastopaketista, niin arviointiin, että 20 prosentin laskun kustannus olisi noin 70 miljardia vuoteen 2020. Nyt me tiedämme, että kriisin takia on helpompaa ja myös halvempaa saavuttaa tämä 20 prosentin tavoite. Itse asiassa on arvioiti, että yksi kolmasosa ottaen huomioon kaikki nämä nyt, mitä pitää huomioida, nämä ovat siis alustavia lukuja, mutta on yksi kolmasosa halvempaa tänä päivänä saavuttaa tämä 30 prosenttia kuin mitä me oletimme kaksi vuotta sitten. Ilmaston parantumisen edut ja muut vastaavat otetaan mukaan, niin silloin tämä 30 prosenttia on jopa vielä helpommin saavutettavissa. Se, mikä tässä on tärkeintä, on se, että se ei ehkäpä ole niin tär- kallista kuin jotkut pelkäävät tämä 30 prosenttia kuin mikä tilanne oli muutama vuosi sitten. Minä pidän tätä hyvin tärkeänä tietona. Eikä se merkitse sitä, että sormia nappauttamalla tuosta vain ö, päästään 30 prosenttiin, mutta meidän täytyy ymmärtää, että tämän kriisin perusteella me kykenemme ja ehkäpä haluammekin ö, investoida tämän summan rahaa, mitä me päätimme kaksi vuotta sitten, niin silloin me emme saavuttaisi ainoastaan 20 prosenttia, vaan enemmän. Ja tämä on se logiikka ja syy, eh, minkä vuoksi me tätä tiedonantoa nyt laadimme. Sitten haluaisin ottaa muutaman muun asian. Tulevina viikkoina ja kuukausina me luonnollisesti tuomme eteenpäin toimenpiteitä, joita tarvitaan, jotta voidaan toimeenpanna ilmasto- ja energiapakettia. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy saada aikaan sopimus ETS-huutokaupasta eh, e eh, sitten täytyy huomioida nämä tietyt sektorit, joissa on riskinä hiilivuoto. Ja sitten meidän täytyy myös miettiä tätä kattoa, EU-kattoa vuodelle 2013. Ja jos me katselemme vielä enemmän eteenpäin, niin toinen mahdollinen aloite tulee ehkäpä olemaan se, että EU siirtyy matalahiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä vaatii sen, että me alennamme näitä päästöjä. Ja tämä merkitsee myös sitä, että meidän täytyy asettaa tiettyjä kulmakiviä tälle työllemme, että me tämän saavutamme vuonna 2050. Ja ensin päästä 2030 tavoitteisiin. Niin Sen lisäksi haluaisin mainita, että me valmistelemme laajaa tiedonantoa ensi vuodeksi, joka tulee sisältämään strategiana konkreettisia toimia siihen, millä tavalla äh, voitaisiin äh, estää ilmastonmuutosta ja miten nämä otetaan mukaan EUn eri politiikan äh, välineisiin ja taloudellisiin välineisiin. Ja tämä tulee kattamaan hyvin monia eri politiikan alueita, kuten maatalouden, kaupunkien maatseudun kehittämisen, terveyden, veden, teollisuuden ja tutkimuksen. Nämä ovat osa laajempaa pakettia, jonka visiona on tämä tavoite Eurooppa 2020. Sen lisäksi meidän täytyy ottaa mukaan liikenne, energia ja verotuskysymykset. Liikenteen, liikenteen hiilipäästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää. Jos me jatkamme vain business as usual linjalla, niin DG Ilmaston tutkimuksen mukaan, että vuoteen 2050 liikennesektorin päästöt todennäköisesti kasvavat noin 30 prosentilla, mikäli ei tehdä enempää kuin mitä me olemme nyt jo päättäneet. Joten tämän lippulauva-aloitteen myötä liittyen EU 2020 strategiaan, niin seuraavassa EUn valkoisessa kirjassa Euroopan liikennepolitiikasta tullaan esittelemään uusia ehdotuksia siitä, millä tavalla liikennesektorista voitaisiin tehdä uudenaikainen, tehokas ja ympäristöystävällisempi. Tämä tiedonanto mainstreamingista, jonka jo mainitsin, niin se ei ainoastaan tarkastele liikennettä, vaan ylipäätään näitä asioita yleisemmällä tavalla. Mutta koskapa liikenne on yksi näistä avainaloista, me tulemme kehittelemään konkreettisempia aloitteita siihen. Ja toivomme, että me saamme myöhemmin tähän sitten selkeitä konkreettisia toimenpiteitä. Ja tämä kaikki tulee luonnollisestikin äh, liittymään ja riippumaan näistä aloitteista ja analyyseistä, joita on tehty tällä hetkellä. Tästä tullaan keskustelemaan myös äh, tulevien äh, rahoitusnäkymien yhteydessä ja minä tulen todellakin tekemään kaikkemme, että otetaan huomioon ympäristömuutoksen vaikutusten vähentäminen ja että se otettaisiin mukaan kaikkiin eu politiikan alueisiin. Sitten haluaisin vielä puhua äh, hieman tästä asetuksesta, joka liittyy CO2-päästöjen äh, vähentämiseen pakettiautoille. Minä tiedän, että te olette käynnistäneet keskustelut tästä jo. Tämä Tämä äh, pakettiautoja koskeva asetus tulee olemaan hyvin tärkeä, kun pyritään auttamaan jäsenvaltioita saavuttamaan päästötavoitteet vuoteen 2020. Ja Tämä tulee kattamaan myös alueita, jotka eivät tähän mennessä ole olleet tämän päästökaton alla. Minä tiedän, että on puhuttu siitä, onko tämä aikataulu mahdollinen ja onko tämä taso päästöille ylipäätään mahdollinen vuosille 2014 ja 2016. Ja minulla oli mahdollisuus keskustella tästä muutaman teidän kanssanne Strasbourgissa viime viikolla. Nämä luvut ovat hyvin kunnianhimoiset, mutta me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että ne ovat mahdollisia ja saavutettavissa myös valmistajille. Me emme olisi ehdottaneet niitä, ellei me olisi tästä vakuuttuneita. Emmekä me ole näitä mistään hihasta kiskaisseet, vaan ne perustuvat ihan vakaille analyyseille. Ja tällä me haluamme myös auttaa pakettiautojen valmistajia Euroopassa niiden markkinoilla, niiden myös pitkän aikavälin kilpailukyvyssä ja niin, että ne pääsevät eteenpäin myös ympäristöteknologioissa. Tämä on sellainen mahdollisuus, jonka me toivomme, että valmistajat Euroopassa ottavat itselleen. Ja me arvioimme, että jokainen uuden pakettiauton omistaja tulee säästämään noin 2000 euroa polttoainekustannuksissa tämän auton aikana. Ja kuten te tiedätte, tämä kahden vuoden phase-in tavoite 2014 Äh, on tehty julkiseksi jo vuonna 2007 niin, että teollisuudella on mahdollisuus valmistautua tähän. Ja tavoite vuodelle 2020 osoittaa, että tässä suunnitellaan ja tavallaan antaa takeita tulevaisuudelle. Me olemme huomioineet teollisuuden huolenaiheet äh, näissä tavoitteissa, äh, näissä analyyseissämme, jotka tullaan myös tekemään uudelleen 2013. Ja minä kehottaisin tätä valiokuntaa ja parlamenttia kokonaisuudessaan pitämään kiinni kunnianhimon tasostanne, kun te mietitte näitä asioita tulevina kuukausina. Kun nyt puhutaan kerta täällä autoista, niin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kertoa, että komission on tarkoitus huomenna hyväksyä eurooppalainen tiedonanto Euroopan strategiasta puhtaista ja energiatehokkaista ajoneuvoista ja tämän esittelee komission jäsen Tajanin. Ja olen erittäin iloinen siitä, että tämä on uusi asia, jonka me voimme tuoda nyt pöydälle. Tämä on ehdotus, jolla pyritään vähentämään polttoainekulutusta ja CO2 päästöjä raskailla ajoneuvoilla. Sitten muutama sananen vielä kansainvälisistä neuvotteluista. Voimme palata tähän ja käsitellä näitä yksityiskohtaisemmin, mutta kuten te tiedätte, puheenjohtaja Barroso pyysi minua hieman tunnustelemaan tilaisuutta tuossa, tilannetta ähm, tuossa maaliskuun aloissa. Niin äh, voin kertoa teille, että äh, me olemme menossa USA, Meksikoon, Malediiveille, Indiaan, huomenna Kiinaan ja myöhemmin Bangladesiin, Etiopiaan ja Afrikkaan. Tämä äh, asteittain ja askelittain tehty lähestymistapa, jota me olemme kehitelleet, ei ole välttämättä kauhean hyväksyttyä joka paikassa. Ei tämä tarkoita sitä, että me emme olisi kunnianhimoisia Kalkunin suhteen, mutta tässä on todella paljon asioita, joista Kankunissa on tehtävä päätös. Ja me tulemme todennäköisesti, tilanne tulee olemaan sellainen, että meillä on vain yksi mahdollisuus. Ja silloin tulee olemaan todella vaikeata tekemään tästä, mitä ikinä sovimmekaan, että siitä tulisi laillinen puitteisto. EU ei ole tässä ongelma. Me olemme toimineet Kioton mukaan, me olemme mukana tekemässä Kiotoa ja niin edelleen, mutta me tiedämme, että monissa muissa pääkaupungeissa ollaan hieman eri mieltä joten meidän täytyisi nyt keskittyä sisältöön, sopia tästä sisällöstä ja sitten sen jälkeen ehkäpä olisi helpompaa myös sopia tästä äh, oikeudellisesta puitteistosta myös. Joten nyt äh, touko-kesäkuussa me neuvottelemme näistä asioista, mutta ensi maanantaina, sunnuntaina ja maanantaina tulevat äh, ministerit tapaamaan hieman laajemmassa yhteydessä ja silloin toivon, että kaikki keskittyvät sisältöön enemmän kuin itse prosessiin ja menettelytapaan, koska kansainväliset neuvottelut vaativat tätä tällä hetkellä. Kiitos. Äh, Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari Hergor, näistä ilmoituksista ilmastonsuojelutoimenpiteiden tiimoilta. Carl Schlüter junior ilmoitti omat näkemyksensä. Mitä tulee 30 prosentin päästövähennykseen, niin kyllä juniori oli ehdottomasti sen puolesta, mutta mitä tulee noihin muihin kommentteihin, niin täytyy vielä tarkistaa, mitä hän oikein ajoi takaa. Niin, kuulimme, mitä on tällä hetkellä tekeillä, mutta ette sanoneet mitään ilmastonsuojeluun tai ilmastonsuojeluun liittyvästä rahoituspuolesta, eli 7,2 miljardia, jota EU on tarjonnut. Aikaakaan ei ole enää paljon tarjolla, mitä komissio suunnittelee tekevänsä, jotta ennen Cancunin kokousta voidaan antaa uskottava viesti kehitysmaiden suuntaan. Viime viikkoisen täysistunnon jälkeen torstai-päivänä ryhmämme käsitteli näitä kevyitä kuorma-autoja. Me keskustelimme siitä, miten tämä olisi toteutettavissa, tämä puhtaiden ajoneuvojen strategia vastuuhenkilömme ei ole paikalla, mutta kun hän saapuu, niin hän voi kertoa tästä enemmän. Puheenvuoropyyntöjä on lukuisia, meillä on varattuna tunti tähän keskusteluun, joten aikaa on tarjolla kysymyksiä varten. Ensimmäisenä Richard Ziba olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari, tervetuloa. Niin, viittasitte tähän valtavirtaistamiskysymykseen ilmastosuojelu liittyy monen politiikka-alaan, joten nyt kysyisinkin, että miten toimitte muiden komission jäsenten kanssa? Onko teillä paneelikeskusteluja näistä aiheista vai miten nämä ilmastonsuojeluagendat yritetään ottaa eri politiikan aloilla huomioon? Liikenne, maatalous ja sitten yksi esimerkki 28 000 lentoa per päivä jouduttiin peruumaan tulivuoren purkauksen takia ja tämä vastasi energiamäärältä tai päästömäärältä sitä, että yk- miljoona eurooppalaista olisi jättänyt vuoden ajaksi autonsa kotiin. Eli mitä aiotte tehdä? Ja sitten toinen kysymys liittyy energiapuoleen kestävän energian tukemisen myötä meidän täytyy tietenkin muistaa, minkälaisia haasteita nämä tarkoittavat perinteisten energialähteiden kannalta ja missä määrin uusiutuvia energialähteitä on käytettävissä. Onko siis tarkoituksena luoda jonkinlainen verkosto? Sanot, mainittakoon esimerkiksi vesivoimaan enenevä käyttö, jotta energia voidaan todellakin myöskin tarvittaessa varastoida. Ja sitten tarvittaessa voidaan käyttää muita energialähteitä, mikäli puutteita ilmenee. Ja sitten budjettiasia, jota, jonka puheenjohtaja jo mainitsi. Te tiedätte, että budjettikuri on tiukka tällä hetkellä ja Kreikan tilanne osoitti, miten dramaattisessa tilanteessa olemme. Ja me olemme tietenkin jo sitoutuneet oman rahoitusosuutemme tieimoilta, mutta voitteko kertoa siitä, että mikä on tämänhetkinen konkreettinen tilanne, eli miten tämä nopea rahoitus voitaisiin toteuttaa? Eli oletteko jo keskustelleet budjettiasioista vastaavien kollegoiden kanssa tästä rahoituskysymyksestä? Kiitoksia. McEvan. Kiitoksia seurana Linda McEvan. Yes, thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for coming. Kiitoksia herra puheenjohtaja arvoisa komissaari, tervetuloa tänne meidän vieraaksemme. Pari asiaa, jotka haluaisin ottaa esille. Muutama huomio näihin lukuihin liittyen, jotka mainitsitte. Eli investoinnit vihreään energiaan tai vihreään innovointiin. Kiinan osalta sanoitte 200 miljardia ja Yhdysvallat 80 miljardia ja EU vain 25 miljardia, näinkö sanoitte? Mitä tässä oikeastaan otetaan laskussa huomioon? tietenkin kansan kokoon nähden Kiinalta voidaan oso, odottaakin enemmän, enemmän investointeja Yhdysvaltojen samoin, mutta onhan tässä melkoinen ero EU-panostukseen liittyen tai verrattuna. Eli mitä voisimme tehdä, jotta tiedämme tarkemmin, että mitä nämä Kiinan ja Yhdysvaltain investoinnit käytännössä tarkoittavat ja mitä EU ei tee, jotta luku olisi suurempi. Ja tärkeää on katsoa myöskin, että miten tämä benchmarking-asia toteutetaan ja mikä tähän liittyen on aikataulutus. Onko jotain tietoa siitä, missä vaiheessa komissio tulee valiovertailuun liittyen esittämään omat ehdotuksensa? Kiitoksia seuraan Chris Davis. Kiitoksia UK puolelta on kuultu, että autoteollisuudessa lasku on ollut noin 6 prosentin luokkaa. Me tiedämme, että loppausta on tehty, eli älkää toimiko näin tai noin, joten meidän täytyy huomioida nämä erilaiset vaatimukset, mutta te sanoitte, että nämä pakettiauto vaatimukset eivät ole riittävän korkealla tasolla. Meidän täytyy siitä todellakin katsoa, mitkä ovat ne todelliset kustannukset, kun näitä ajoneuvoja käyttöön, eikä ainoastaan nämä hankintakustannukset. Mitä tulee 30 prosentin vähennystavoitteeseen? te olette toki pidättyväisiä, mutta kerroitte, että taloudellisesti katsottuna se olisi mahdollisesti saavutettavissa oleva tavoite. Mutta vuoden 2007 jälkeen neuvostossa kannat ovat muuttuneet, joten voisitteko kertoa enemmän siitä, että mikä on tämänhetkinen tilanne neuvostossa näihin hiilidioksidipäästövähennyksiin liittyen? Ja sitten päästökauppajärjestelmään liittyen, sehän ei nyt ole paras mahdollinen järjestelmä tällä hetkellä. Se ei ainakaan edistä hiiliteknologioiden käyttöön ottoa siinä määrin kuin me olisimme toivoneet. Eli oletteko katsoneet vaihtoehtoisia lähestymistapoja näiden teknologioiden enenevään käyttöön ottoon? vai käykö tässä niin, että loppujen lopuksi emme tee yhtään mitään, vaan pidämme kiinni vain tästä markkinan mekanismista, mutta mitä käytännön tuloksia emme saa aikaiseksi. Sitten täytyy muistaa, muistaa myöskin se, että jäsenvaltiothan voivat ottaa käyttöön tiukempiakin ympäristölainsäädäntövaatimuksia, mutta EU-direktiivissähän sen artiklassa 9 sanotaan, että jäsenvaltiot eivät voi kansallisella tasolla ottaa voimaloihin liittyen minkälaisia standardeja käyttöön. Mitä te olette tästä mieltä, sillä meidän täytyy nyt vain varmistaa, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tiukkojakin standardeja, mikäli he ovat sitä mieltä, että sitä kautta he voivat vastata niihin haasteisiin, jotka liittyvät heihin vähennyspäästöjen tiimoilta. Kiitoksia. Seuraavana vielä Satu Hassi ja sitten puheenvuoro komissaarille. Kiitos ja kiitos komission jäsenelle siitä, että hän on tullut tänne. Minun kysymykseni liittyy myös tähän miinus 30 prosentin tavoitteeseen. Te selititte, mitä komissio nyt tekee, mutta ennen kuin me mutta niin kuin me tiedämme, niin päästötavoitteet voivat merkitä eri ihmisille eri tavoitteita liittyen lainsäädännön porsaareikiin. Voitteko vakuuttaa meille, että tämä miinus 30 prosenttia, josta te puhutte, merkitsee todellista miinus 30 prosenttia, joka merkitsee sitä, että ei mitään porsaanreikiä, ei mitään temppuja, ei mitään tällaista luovaa kirjanpitoa, ja niin edelleen. Joten mitä te tarkoitatte tällä miinus 30 prosentilla? Toinen kysymys, joka liittyy miinus 30 prosenttiin. Parlamentti on, kuten tiedätte, on sanonut, että EUn pitäisi eh, tehdä eh, tästä 20 äh, prosentin tavoitteesta, että se olisi tällainen vapaaehtoinen. Jäsenvaltiot ovat luvanneet, ovat luvanneet 7,2 miljardia euroa ja 2,4 miljardia tänä vuonna näihin päästötavoitteisiin. Haluaisin tietää, mitä komissio tekee, jotta voidaan varmistaa, että tämä tätä rahaa todellakin tulee, koska tämä on kuitenkin EUn ilmastopolitiikalle hyvin tärkeää sen uskottavuuden kannalta. Kiitoksia. Siinäpä melkoinen määrä kysymyksiä. Arvoisa komissaari, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä viimeinen, puhe, viimeinen kysymys osittain liittyy puheenjohtajankin kysymykseen, joka liittyy rahoitukseen. Minusta on erittäin tärkeää koko kehittyvien, koko teollisuusmaiden uskottavuudelle sinällään. Ja se, että Kööpenhaminan päätöksetkin toimeenpannaan, eikä vasta joskus tulevaisuudessa. Sen vuoksi tässä puhuttiinkin tällaista nopeasta rahoituksesta. Me olemme jo Äh, IMFn kokouksessa tänä maanantaina puhuneet tästä. Me olemme valmiita äh, toukokuun lopussa, kesäkuun alussa kokouksessa. Minä uskon, että me olemme silloin valmiita toimittamaan sen rahan maaliskuussa valtiovarainministerit äh, hyvin selkeästi huippukokouksessaan, neuvoston kokouksessaan sanoivat, että me tulemme toimittamaan nämä rahat, me olemme valmiina, me kykenemme siihen. Mutta ihan rehellisesti sanoen, tässä on kuitenkin yksi asia, joka on vielä hieman epäselvä. Eli miten paljon tästä rahasta on uutta lisärahaa? Meidän ei tämän pidä tässä ymmärtää väärin. Minä tiedän, että jotkut ekonomistit sanoisivat, että tämä on hyvin teoreettinen asia, mutta kehitysmaille tämä on poliittinen kysymys. Me tiedämme kaikki, Seba täällä kanssa kysyi sitä, että kuinka helppoa luulette, että on ylipäätään saada tätä rahaa irti. No te puhuitte, kysytte sitä hieman eri tavalla tavalla, mutta kysyitte periaatteessa sitä, että miten helppoa on saada nämä rahat irti budjeteista. Kyllä se on vaikeaa, Sen vuoksi meidän pitäisi olla hyvin selkeitä. Tilanne on sellainen, että mitä enemmän tämä on todella uutta ja lisärahaa, sitä suurempi sen poliittinen vaikutus. Se voidaan kääntää toisinpäin. Mikäli loppumetreillä teollisuusmaat ovat antaneet tämän rahan kolmen vuoden aikana, mutta jos se kuitenkin on teoriassa vain tällaista kierrätettyä rahaa, niin miten suuri me uskomme tämän poliittisen vaikutuksen olevan? Joten sen vuoksi on todella tärkeää, että jokainen jäsenvaltio miettii tarkkaan, minkälaista rahaa he tähän ehdottavat ja kolme kertaa tämä 50 miljoonaa olisi mikä on komission osuus, on uutta rahaa. Se on jo budjetissa 2010 ja 2011. Mutta kun minä puhuin kaikista teollisuusmaista, toki se on hyvin tärkeää Euroopalle, että me toimimme, mutta on hyvin tärkeää neuvotteluiden kannalta ja psykologiankin kannalta, että kaikki teollisuusmaat ryhmänä toimittavat, mitä ovat luvanneet. Ja sen vuoksi meidän täytyy tässä hieman kannustaa kollegoita. Seba kysyy myös valtavirtaistamista ja millä tavalla te teen yhteistyötä kollegoiden kanssa. Voisin vastata todella pitkään, mutta ehkäpä yritän vastata lyhykäisesti. Monissa sekä pienissä että isoissa asioissa komissio kollegiona on sitä mieltä, että ei ole ainoastaan ympäristö- tai ilmastokomission jäsenen asia huolehtia 2020 strategian työohjelmasta, vaan koko komissio kollegiona. La, viime viikolla komission sisäiset ryhmät äh, kokoontuivat ja voin kertoa teille, että meillä on erillinen ilmastoryhmä, jossa minä olen puheenjohtajana ja tämä tulee olemaan tämän tällainen luonnollinen foorumi, jonka kautta me voimme yrittää valtavirtaistaa tätä ei ainoastaan lainsäädännön kautta, vaan, vaan ylipäätään sinne millä tavalla valmistelemme ja ajattelemme asioita niin että kaikki tietävät, että meidän täytyy valtavirtaistaa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa. Linda McEvans puhui näistä luvuista. Voitaisiinko nämä luvut äh, purkaa pienemmiksi? Kyllä varmasti voitaisiin, mutta minun pointtini oli se, että jos otetaan nämä mittasuhteet, mainitsin nämä kiinalaiset suhteet äh, ja äh, kuinka paljon kiinalaiset käyttävät rahaa, amerikkalaiset ja mihinkä ne käyttävät sitä, mutta minun lähtökohtani oli hieman eri. Halusin vain osoittaa, että mikäli me uskomme, että muu maailma ja meidän kilpailijamme polkevat paikallaan, niin me olemme väärässä, koska he menevät lujaa vauhtia eteenpäin ja nämä luvut vain osoittavat näitä mittasuhteita ja tavallaan osoittaa, mitä meillä on vastassamme tulevina vuosina. Joten tämä oli se ajatus. Ja mitä tulee valtavirtaistamisen aikatauluun, tarkoitus on saada, että jotain saataisiin tehtyä jo tämän vuoden loppuun mennessä. Ja voin vakuuttaa teille, että kuulemme hyvin laajasti eri osapuolia. Voisi sanoa myös niin, että ihmiset myös kuulevat meitä hyvin laajasti. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja, ja tämä vie nyt meiltä hyvin paljon voimavaroja. Yksi asia hyvin selkeästi vielä tästä valtavirtaistamisesta. Jonkun mielestä meillä olisi pitänyt olla sadan prosentin huutokauppa. Mutta se, mitä me nyt näemme tässä, on poliittisen kompromissin lopputulos. Älkääkä uskoko, että me luulemme, että, että tämä on vain tällainen näppärä juttu, että sektori sektorilta tehdään tämä mittoja, benchmarkkeja. Ei, tämä on hyvin vaikeata ja, ja tästä valtion päämiehet ovat nyt tehneet päätöksensä. Chris Davis puhui autoteollisuudesta. Olen samaa mieltä sitä, että yleensä se on sellainen tendenssi, että teollisuus aina valittaa ja on mahdotonta kahdessa vuodessa tehdä sitä ja tätä. Ja sitten lopuksi käy kuitenkin ilmi, että asia oli paljon helpompaa kuin mitä he väittivät ja se oli myös paljon halvempaa kuin mitä he väittivät. Ja teidän on hyvin tärkeää tietää tämä ja muistaa tämä, kun teollisuus teitä lobbaa. Meillä on niin paljon esimerkkejä siitä, että loppujen lopuksi tämä on ollut paljon helpompaa, kun on tiennyt sen, että jotain on tehtävä, niin teollisuus keksii siihen keinot. Ja on totta, että että 2007 tehty päätös ei vielä ole paljon ottaen huomioon, että ei tiedetä mikä maailma on siinä vaiheessa ja mitä tapahtuu. Mutta joka tapauksessa kilpailijamme ovat menossa eri suuntaan kuin mitä he tekivät kolme vuotta sitten, joten sen vuoksi meidän täytyy nyt tässä miettiä itsekin, mitä me teemme. Te sanoitte, että mikäli me meidän pitäisi tutkia myös muita keinoja kuin päästökauppa. On totta, me etsimme monia muitakin keinoja, me tarvitsemme enemmän kuin yhden keinon. Mutta minusta on kuitenkin vieläkin vaikea miettiä järjestelmää, joka toisi meille niin paljon kuin mitä me tarvitsemme ja mitä me saamme päästökaupan kautta. Mutta en väitä, etteikö tässä voisi olla muita keinoja. Esimerkiksi tämä energiavero, josta on puhuttu, se on yksi esimerkki ja on varmasti vielä muitakin joka voisi olla tavallaan lisänä päästökaupalle. Sitten te mainitsitte päästöstandardit. Muistuttaisin teitä, että kuulemisessa joku kysyi näistä energia, näiden tehtaiden energiastandardeista. Me olemme käynnistäneet työmme. On varmasti asioita, joita vielä voisimme tehdä yhteisellä eurooppalaisella tasolla. Ja sitten Satu Hassi kysyi 30 prosentista ja porsaareijistä. Me yritämme tukkia näitä porsaanreikiä tässä tulevassa tiedonannossa. On tiettyjä asioita, joita on muutettava. Esimerkiksi se, että sanot, että voisi olla sama asia, onko 20 tai 30 prosenttia. Mutta Euroopan unionin täytyy löytää sellainen väline niin, että me voimme toimia. Me, me voi lähteä vain niin kuin Kööpenhaminassa toistamaan ajatuksiamme, vaan meidän täytyy olla yhtä mieltä ja työskennellä sen pohjalta. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Grostet. Merci, monsieur président, madame. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Olette antaneet meille jo paljon tietoja ja panin merkille, että kaikki ratkaisut ratkaisut ovat sellaisia, joita harkitaan. Teillä on nyt kaksi taistelua ensinnäkin eu ja sitten kansainvälisillä foorumeilla. Nyt Kööpenhaminan jälkeen, tästä puhuitte jo 14. huhtikuuta kuulemistilaisuudessa, niin kuinka EU tulee toimimaan Kööpenhaminan jälkeen? Minkälaisia suuntaviivoja hahmottuu seuraavia apua, etappeja varten Cancunin asti? Täällä puhuttiin Yhdysvaltojen asenteesta. Kiina näyttää tekevän itsenäisesti päätöksiä. Missä nyt mennään, kun ajatellaan äh, hiilitehokkuuden toimien täytäntöönpanoa? Intian ympäristöministeri on hyvin aktiivinen, mutta onko tämä pelkkää pintaa vai tuntuuko teistä siltä, että todellistakin tahtoa löytyy? Sitten EUn taholta taistelunanne on vakuuttaa tahot siitä, että investoitaisiin innovointiin ja teollisuuspolitiikka yhdistettäisiin ilmastopolitiikkaan, ne eivät voi kulkea yksin. Haluaisin, että kertaisitte meille, minkälaisia tunnelmia teillä on. Tarvitsetteko vaativampaa Euroopan parlamenttia niin, että voisimme tukea teitä toiminnassanne Tämän haluaisin tietää. Kun sanot, että kriisin ansiosta on helpompi ajatella 30 prosentin hiilipäästövähennyksiä, niin kyllä vain, mutta emmehän halua jäädä kriisiin, vaan teemme kaikkemme päästäksemme kriisistä eroon, ja jos se onnistuu nopeasti, niin sitten olisi ehkä vaikeampi saavuttaa 30 prosentin vähennyksiä Nämä kaikki kysymykset ovat päässämme. Minkälaisia vastauksia voisitte antaa näihin kysymyksiin vähän selkeämmällä tasolla? Kiitoksia. Dan Jörgensen. Paljon kiitoksia seuran Dan Jörgensen. Thank you and, and thank you. Paljon kiitoksia komissaarille tästä alustuksesta. Muutama kysymys. Ensinnäkin tähän analyysini koskien sitä, että onko mahdollista nostaa tavoitetta 30 prosenttiin vähennysten osalta. Mielestäni tämän tyyppiset analyysit pitävät sisällään erilaisia ongelmia, niin kuin itse sanoitte, kustannuksia liioitellaan ja paisutellaan, mutta useimmiten on niin, että hyötyjä aliarvoi, aliarvioidaan. Miten niitä ylipäätään arvioidaan, kun katsotaan kustannuksia mitä toiminta maksaa tai se, ettei toimita laisinkaan, mutta hyötyjä on usein aika vaikea arvioida ja sitä, että miten saadaan teollisuus innovoimaan – kun me esitämme vaatimuksia, niin jotkut joutuvat innovoimaan ja eivät olisi ryhtyneet siihen, jos emme olisi esittäneet näitä vaatimuksia. Mutta tämä on siis vaikea analyysi. Joten pelkääpä pahoin, että analyysinne osoittaa, niin kuin itsekin sanoitte, että kyllä tämä on toteutettavissa oleva projekti, mutta se ei kuitenkaan osoita, että me olisimme toden totta entistä kilpailukykyisempiä kuin nyt. Eli miten aiotte huomioida tämän asian analyysissä? Sitten toinen kysymys liittyy läheisesti siihen, mitä Chris Davis jo totesi, eli ETS-järjestelmään. En tiedä, vastasitteko siihen jo kattavasti, mutta mutta Chris Davis viittasi näihin vaihtoehtoisiin ratkaisumalleihin. Ja kysyisinkin, että voitaisiinko ottaa jokin vähimmäishintataso käyttöön, jo ennen Kööpenhaminaa tästä keskusteltiin, mutta sitä pidettiin mahdottomana, joten se jätettiin pois ajatuksista, mutta olisiko se nyt vaihtoehtoinen ratkaisumalli? Eli voitaisinko tätä ottaa yhtenä keskeisimpänä EUn vaatimuksena mukaan, eli että meillä olisi tietynlainen vähimmäishintataso. Kiitoksia. Kiitoksia. Peter Liise saa siis seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Olen kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Pari huomiota. Voisitteko tarkentaa vastauksenne Seberin suuntaan? Ensinnäkin uusiutuvien energioiden osalta, eli nämä smart grids ja sääntely. Me olemme sanoneet, että me tarvitsemme myöskin jotain muuta, koska me kaipaamme todellakin vakautta. Niin kuin Oettingerkin asiasta sanoi, ja me tiedämme, että vesivoimaa voi säädellä hyvin. Ja nyt kysyisinkin myös ilmailuun liittyen. Tiedän, että jo ennen Kööpenhaminaa teitte paljon töitä COP15 tiimoilta, mutta nythän meidän pitää saada vähän lihaa luiden ympärille, joten pyytäisinkin teitä, että ei ainoastaan kansainvälisellä näyttämällä, vaan myöskin kahdenkeskisissä neuvotteluissa otatte nämä ilmailukysymykset huomioon. Me olemme kuulleet viime aikoina huolestuttavia uutisia nyt on siis huomioitu ilmailu, mutta ei siinä määrin kuin me olisimme toivoneet. Ja nyt ongelmana on se, että tässä saattaa tulla myöskin oikeuskäsittelyitä eteen, jos toimimme näin yhdysvaltalaisten suhteen, jotta meidän pitäisi kahdenkeskisessä neuvottelussa löytää parempia ratkaisumalleja. Ja sitten mitä kollega Dan Jörgensen totesi, olen sanonut sanon samaa kuin hän. Eli on tietenkin monia etuisuuksia, joita ei voida ennakkoon arvioida, mutta kun kyse on kunnianhimoisesta prosessista, niin kyllähän me varmaan löydämme myöskin jotain äh, laskennallisesti todennettavissa olevia hyötyjä. Ne pitäisi ottaa huomioon näissä projekteissa ja analyyseissa. Eli meidän ei tulisi tuijottaa vain ainoastaan kustannuksia, vaan myöskin niitä hyötyjä, jotka ovat siis todennettavissa. Kiitoksia. Kiitoksia, kun katsotaan Yhdysvaltain äh, ilmastoon suojelu prosessia, niin huono uutinen on se, että siellä ei tehtykään vielä päätöstä ja ei ole vielä tiedossa, miten siellä loppujen lopuksi aiotaan toimia. Kollega Weisgerber. Niin, aivan samaiseen asiaan liittyen. Niin, komissaarin kuultua voisi sanoa, että hienoa, EUlla on kunnianhimoisia tavoitteita, mutta tietenkin meidän täytyy olla varovaisia, kun pyrimme tähän 30 prosentin tavoitteeseen. Mutta sinänsähän tämä 20 prosenttiin tai jopa pidemmälläkin menevän vähennystavoitteen saavuttaminen hyvä asia tai pyrkimys siihen on hyvä asia, mutta kun katsotaan Yhdysvaltain suuntaan, niin tämä on huolestuttava tilanne. Kun kuulin Obaman, niin olin erittäin ylpeä kuulemastani. Hänhän ensimmäisessä kongressin edessä esittämässään puheessa sanoi, että hän haluaa päästä EUn tasolle. Ja silloin pidin itseäni ylpeänä siitä, että voin, sain olla mukana tässä projektissa, mutta nyt kun katsotaan, mitä Obama on tehnyt, niin meidän pitäisi vain pyrkiä varmistamaan se, että hän todellakin on sen mittainen mies. Ja erityisesti Kööpenhaminan jälkeen meidän täytyy varmistaa, että meillä on tiivit suhteet yhdysvaltalaisiin. Sillä kun keskustelemme 30 prosentin tavoitteista, niin tietenkin keskeisellä siellä on myöskin se, että mitä muut tekevät, erityisesti yhdysvaltalaiset. Ja sitten näistä pienistä ajoneuvoista, pakettiautoista liittyen, minähän EPP-ryhmässä vastaan tästä kysymyksestä. Ja tietenkin olen perillä aiheista henkilöajoneuvoista eri toteen ja tiedän, että meidän on huomioitava myöskin ajoneuvoteollisuuden vaatimukset, mutta meidän pitää olla tarkkoina tämän asian tiimoilta, sillä mehän tiedämme, miten kompromissi saatiin aikanaan aikaiseksi, mutta haluaisin sanoa sen verran, että kyllähän nyt hyötyajoneuvojen tiimoilta äh, tilanne on hiukan toisenlainen kehityskustannusten ja volyymien suhteen. Lainsäädäntöä pitää muokata sillä tavalla, että siitä syntyy ikään kuin innoittava Tietenkin me tarvitsemme myöskin rankaisukeinoja eräänlaisena uhka tekijänä, mutta meidän tavoitteenamme on se, että autoteollisuudella olisi käytännön mahdollisuuksia vastata näihin haasteisiin. Mitään järkeä ei ole siinä, että meillä on rankasokeinot käytössä, jotka eivät sitten loppujen lopuksi johda toivottuihin tuloksiin. Ja on hienoa, että te aiotte tarkastella myöskin ökoinnovointi aspektia myöskin ajoneuvoteollisuuden puolella. Meidän täytyy muistaa, että ajoneuvoteollisuuskin on melkoisen paineen alaisuudessa, joten meidän täytyy varmistaa, että ehkäpä juuri tämän henkilöajoneuvoprojektin pohjalta voitaisiin luoda ikään kuin se lähtökohta tälle pakettiautoprojektille. Olen kuullut näistä testisykleistä ja byrokraattisista esteistä, eli että komissio tarvitsisi 12 kuuta, kuukautta tämän ökoinnovaatioprojektin käyttöönottoon, joten se ei kyllä ole mitenkään innoittava lähtökohta, joten minun mielestäni tätäkin tulisi tarkastella. Ja toinen asia, tämä Supercredits-ratkaisumalli, se on mielestäni tärkeä asia, sillä meidän pitäisi antaa mahdollisuus myöskin pienemmille toimijoille tarjota omia tuotteitaan markkinoilla. Eli me tarvitsisimme hyvin lyhyelläkin varoitusajalla näitä supercredits-ratkaisumalleja, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta odottaa näin pitkään. Eli meidän pitäisi toimia innoittavammin eikä niinkään tätä rankaisuratkaisumallia käyttäen. Kiitoksia. Danke. Ich Kiitoksia. No niin, eiköhän tässä ollut riittävästi puheenvuoroja. No vielä kollega Gerbrandi. I would like to thank the commissioner for her. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin komission jäsentä hänen selkeästä lausunnostaan ja vastauksistaan tähän mennessä. Kaksi lyhykäistä kysymystä. Yksi liittyy siihen, että te sanoitte, että olisi halvempaa saavuttaa ilmastotavoitteemme yksi kolmasosalla siitä hinnasta, mitä se oli kaksi vuotta sitten. Mutta eikö tämä joudu myös siitä, että tuotanto on paljon alemmalla tasolla kuin oletimme sen olevan? Ja eikö teistä tunnu siltä, että me investoimme vähemmän innovaatioon? Ja nyt kun talous on käynnistymässä uudelleen, niin me olemme jälkijunnassa aikeis, aikaisemmista aikatauluista joten jossain määrin tämä tulee myös hidastamaan meidän kykyämme saavuttaa tavoitteemme. Toinen äh, kysymykseni äh, liittyy äh, päästökauppa benchmarkingiin. Jotkut ovat olleet tässä hyvin vahvoja ja sanovat, että ei pitäisi tehdä benchmarkia koko tästä tuotannosta, vaan esimerkiksi sementistä, vaan otettaisiin tämä tällainen puolivalmiste tavallaan ensin ja se helpottaisi teollisuutta saavuttamaan näitä tavoitteita. Joten joissain jäsenvaltioissa tämä olisi teollisuuden avuksi ja saataisiin tällainen klinkkeri Plus määritelmä mitä mieltä te olette tästä? Ja vai seisotteko te todellakin tiukkana jäsenvaltiota vastaan ja tiettyjä kovia jäsenvaltioita vastaan ja pidätte kiinni siitä, että puhutaan tuotantoprosessista, joka tarkoittaa koko tuotantoprosessia eikä vain osia siitä? Kiitoksia. Ja kollega Nyskog vielä ennen kuin komissaari antaa vastauksensa. Eh, eh, Kiitos komission jäsen. Minä olin positiivisen yllättynyt teidän puheenvuorostanne tänään siksi, että kun noin muutama kuukausi sitten, kun me kävimme teidän kanssanne keskusteluita Silloin kunnianhimotaso oli ihan toinen. Me puhuimme muun muassa siitä, että onko hyvä, että on korkeat tavoitteet kankkuniin. Me puhuimme myös siitä 30 äh, prosentista päästöjen osalta, hiilidioksidin päästöjen osalta. Ja molempien näiden asioiden kohdalla komission jäsen oli silloin hyvin pidättyväinen te olitte sitä mieltä, että voisi olla negatiivista odottaa liikaa ja asettaa liian korkeita tavoitteita. Ja sosiaalidemokraattinen ryhmä oli silloin kovasti pettynyt ja me silloin puhuimmekin ja esitimme paljon kysymyksiä, mutta emme saaneet sellaisia vastauksia, joita toivoimme. Nyt vastaukset ovat positiivisia ja tämä tuntuu erittäin hyvältä, kun ajatellaan jatkotyötä Kankunin suuntaan, koska se mitä komission jäsen Hedegaard on nyt sanonut, oli, että on hienoa, että on korkeat tavoitteet, se on jo dynamiikka sinällään ja se tuo mukanaan investointeja ja muutoksia, uusia ratkaisuja äh, markkinoille. Ja että on erittäin hyvä, että äh, jo olemassa olevilla rahoilla periaatteessa voidaan jo saavuttaa koko tämä 30 prosentin päästötavoite. Se on mahtavaa. Tähän on se, mistä me olemme puhuneet eh, siitä lähtien, kun me esitimme kysymyksiä sinulle komission jäsenten kuulemiskierroksella. Ja nyt me saimme sitten hienoja vastauksia. Tämä on hyvä alku ja toivon mukaan, että te ette nyt ole liian myöhään matkassa Kankunin kannalta, koska korkeat odotukset ja rahat ja päästötavoitteet, eh, ne ovat asioita, joista meillä täytyy olla myös konkreettiset päätökset. Meillä täytyy olla tästä konkreetteja päätöksiä niin, että me olemme uskottavia Kankunissa. Ja haluaisin vain sanoa, että itse olen hyvin kiinnostunut auttamaan ja olemaan mukana auttamassa Heidegoodia niin, että hänellä on mukanaan selkeät päätökset, mitä tulee rahoihin, korkeisiin odotuksiin, kunnianhimoon ja odotuksiin itseämme ja koko maailmaa kohtaan. Ja sen vuoksi selkeät viestit myös kehitysmaille siitä, että me emme aio huijata heitä millään Kioton sopimuksella, joka merkitsee kehitysmaille sitä, että heitä ei jätetä yksin, vaan että meillä on solidaarisuus ja vastuu rikkaassa maailmassa. Koska sillä tavallahan he käsittivät koko keskustelun Kioton sopimuksesta Kööpenhaminassa. Jos tässä nyt todellakin päästään eteenpäin, niin minä mielelläni olen mukana tekemässä yhteistyötä. Kiitos. Ja, Lob aus dem Norden der Europäischen Union. No niin, pohjoisesta tuli kiitosta ja nyt toivoisimmekin sitten vastauksia näihin kysymyksiin. Briefly to Grosset, Kiitokset ensin nopeasti Grostetille, joka kysyi, että onko tässä nyt kysymys vain tällaisesta ö, ähm, feikistä, mitä Kiina ja Intia ja muut tekevät nyt. Ei. En usko niin. Nyt äh, tässä käydään kansainvälisiä sopimuksia ja neuvotellaan ja tämä kestää kauan mutta meidän täytyy myös kunnioittaa se, mitä muissa maissa tapahtuu. Ja he todellakin nyt menevät eteenpäin ja he investoivat äh, puhtaampiin teknologioihin, ei ainoastaan kansainvälisten sopimusten tai neuvotteluiden kannalta tai sen vuoksi, että mitä me ajattelemme asiasta, ei vaan heidän oman taloutensa ja sosiaalisen hyvinvointinsa takia on tärkeää äh, kehittää puhtaampia keinoja saavuttaa kasvua. Te sanoitte, että ehkäpä jos me pääsemme nopeammin eroon tästä talouskriisistä, niin ei ole niin helppoa arvioida, mikä, mitä se maksaa tehdä sitä tai tehdä tätä sen vuoksi, että meillä on tiettyjä keinotekoisia lukuja. Tiedän sen. Mutta yksi asia, jonka me voimme tehdä, kun me käytämme tätä analyysiä, on se, että me saamme tietoutta, että me saamme analyysin tarkastelemaan eteenpäin ja että tarkastellaan myös mittasuhteita. Olen samaa mieltä, että mikä tahansa luku näinä epävarmoina aikoina ei ole mikään kiven hakattu luku, vaan sen, näiden tavoitteiden täytyy olla liikkuvia. Mutta se, mikä meillä on nyt on tärkeää, on se, että me emme pelaa tässä mitään nollatason peliä. Eurooppa, yksi asia on tärkeää, liikkuu Eurooppa eteenpäin, eli ei, niin meidän kilpailijamme liikkuvat. He menevät eteenpäin. He innovoivat, he investoivat ja he tekevät asioita eri tavalla kuin mitä he tekivät viisi vuotta, kymmenen vuotta sitten. Ja tämä meidän on pidettävä mielessämme, mikäli me haluamme pysyä asemissa. Jansen kysyi, millä tavalla laskea se vaikutus, mikä teollisuudella on, kun se investoi. Olet oikeassa, on aina vaikeaa todistaa se, mikä jonkin asian vaikutus on tulevaisuudessa. Sehän on ihan selvää. Toisaalta, vaikkakin tämä on hyvin vaikea analyysi tehdä, niin voimme kuitenkin tuoda esiin sen, että mikäli me emme mene eteenpäin, niin meidän pääkilpailijamme eivät pysähdy, vaan siirtyvät vauhdilla eteenpäin. Ja silloin on hyvin logista, että me tulemme menettämään työpaikkoja, vientiä, tuloja. Te kysytte, onko mitään vaihtoehtoisia toimenpiteitä, ja te mainitsitte tämän minimihinnan, tämmöisen tavallaan hiilen pohjahinnan. Tiedän, että te olette puhuneet tästä aikaisemminkin. Olen aika vakuuttunut siitä, että jos me ottaisimme tällaisen pohjahinnan, silloin vaaditaan myös kattohintaa. Ja hiilen hinnan vaihtelut eivät ole olleet niin suuret kuin öljyn hinnan vaihtelut. Joten jos joku sanoo, että oi olisi niin hienoa, jos meillä olisi tämä tällainen lattiataso, pohja, niin silloin hinnat käyttäytyisivät niin tai näin, niin en ole ihan vakuuttunut ollenkaan, koska me emme tiedä, millä tavalla öljyn hinta kehittyy, eikä kukaan sano, että miksi meillä olisi vastaavaa lattiahintaa öljylle. Hiilimarkkinat ovat reagoineet niin kuin voisi olettaa markkinoiden reagoivan. Eli silloin, kun on vähemmän kysyntää päästöoikeuksille, niin silloin hinta laski. Ei tässä mitään ihmeellistä ole. Olen ihan vakuuttunut siitä, että että mikä tilanne nyt esimerkiksi on, niin hinnat lähtevät nousuun. Katsotaan nyt sitten, koska meillä on ensimmäinen normaali vuosi, onko se 2010 vai vastako 2011. Silloin me näemme, miten markkinat ratkaisevat tilanteen. Petä Liise puhui lentoliikenteestä. Meillä on yhteyksiä hyvin korkealla poliittisella tasolla USA kanssa. Te olette oikeassa, tässä on ongelma, me hoidamme asiaa. Meillä on tänään kello 17 tapaaminen tästä. Me käsittelemme tätä myös hyvin korkealla tasolla Washingtonissa juuri nyt. Olen samaa mieltä kanssani siitä, että meidän pitäisi katsoa myös niitä mahdollisia yhteisiä etuja. Myös mitä se merkitsisi, jos me olemme energiatehokkaampia, tuleeko meidän tuoda vähemmän fossiilisia polttoaineita ja mitä tämä merkitsee silloin energiavarmuudelle ja menoille. Äh, Anja Weisgerber puhui myös USAn tilanteesta, olet oikeassa, samoin kuten puheenjohtajakin tällä sanoi. On mielenkiintoista se, mitä nyt tapahtuu. Ja Tietenkin saattaisi olla hyvinkin masentavaa, että äh, siellä joudutaan taistelemaan, että asia saadaan lävitse. Mutta minä uskon, että tällä on kuitenkin vielä toivoa. Sen perusteella, mitä Lindsey Graham se sanoi, ja häntä siteerattiin sekä perjantaina että sunnuntaina, eikä hän ollut menettänyt toivoaan sanottiin, että hän olisi lähtenyt tästä kolmen henkilön ryhmästä, joka laatii tätä lainsäädäntöä. Sen vuoksi sitä ei voida esitellä tänään, mutta on selvää, miksi hän lähti sen vuoksi, että hän halusi, että energialla olisi prioriteetti ennen ähm, maahanmuuttopolitiikkaa. Eli tämä on hyvin amerikkalainen sisäinen kysymys ja eurooppalaisten näkökulmasta on tärkeää, että hän yhä taistelee ja osoittaa, että hän jatkossakin haluaa äh, taistella energialainsäädäntön puolesta tässä kongressissa. Minusta maailma ei voi, maailma ei kestä sitä, että USA ei hoida näitä ongelmia, mutta ei, sehän silloin USAkaan sitä kestä. Sitten te kysyitte, miten toimitaan kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Tämä liittyy siihen, mitä me kuulimme, mitä me kuulimme Skogilta. Sitten vielä sitä kevyistä ajoneuvosta, pakettien autoista. En voi sen enempää tästä oikeastaan enää sanoa. Olen saanut inputtia teiltä, me analysoimme tätä tietä. Minulla on kokous huomenna, jossa me keskustelemme aiheesta. Mutta minä muistan, kun meillä oli euro 5 ja euro 6 keskustelut komission jäsen Dimasin ja Verhoigenin kesken. Ja minä kuulin kaikki argumentit sitä, että koko teollisuus romahtaa, mikäli me lähtisimme tuollaisen lainsäädännön tielle. Käsittääkseni teollisuus seisoo vielä jaloillaan. Ja pahinta, mitä me voisimme tehdä autoteollisuudelle tällä hetkellä, olisi se, että me tekisimme, mitä he pyytävät meitä tekemään sen vuoksi, että silloin autoteollisuus ei olisi tarpeeksi kunnianhimoista ja ne jatkossa menettäisivät yhä enemmän markkinaosuutta. Gerbrandi kysyi, pelkäänkö minä sitä, että me investoimme vähemmän eh, innovaatioon. Olen samaa mieltä, tämä on suuri ongelma. Me keskustelemme tästä 20 prosenttia vaikka 30 prosenttia, mutta vuoden 2007-2008 kunnianhimon taso siitä, miten paljon meidän pitäisi tehdä Euroopan innovaatiolle, niin me näemme, että nyt tämän kriisin takia me olemme saavuttaneet tämän saman vähennyksen ilman, että meillä on ollut kunnianhimoa innovaation tasolla. Ja tämä on suuri riski ja vaara Euroopalle. Ja nimenomaan sen vuoksi, huolimatta tästä kriisistä, meidän ei tule sanoa, että, että tuosta noin vaan nostetaan taso 30 ihan niin kuin se olisi helppoa. Ei, vaan että meidän pitäisi miettiä vakavasti sitä, eikö se olisi yksi vaihtoehto ajatellen nimenomaan meidän innovaatiokykyämme. Sitten mitä tulee näihin benchmarkkeihin, en lähde yksityiskohtiin varsinkaan, koska sinä itse sanoit, mitä sinä sanoit. Minä haluaisin äh, tällaiset äh, helposti hoidettavat hallinnolliset säännöt vaikkakin tehtävä on lähes mahdoton, mutta sitä me nyt tässä yritämme tehdä. Enkä sen enempää tätä tässä erittele. Meillä on vielä kuukausia aikaa tehdä työtä. Ja sitten vielä Marita Ulskug. Kiitokset kaunista sanoista. En ollut ihan varma, ymmärsinkö, miten voi tehdä eh, ero eh, maaliskuun ja huhtikuun tapaamisten välillä, koska minusta minä sanoin ihan samat asiat siellä silloin. Paitsi, että silloin kun me annoimme tiedonannon maaliskuun 9. päivä, en voinut tietää, tuleeko neuvosto ja muut sanomaan, että selvä, hienoa, vie eteenpäin tätä 30 prosenttia, mutta olen iloinen, että tästä on saatu sopimus, että tätä viedään eteenpäin. Ja mitä tulee Kankuniin, minun täytyy sanoa, että se strategia, jonka minä esittelin maaliskuun alussa, tämä Kankunin äh, askeleittainen strategia, väittäisin, että se on äh, tällainen kattava lähestymistapa. Se on se lähestymistapa lähestymistapa, josta suurin osa osallistujista tulee sanomaan, että tämä on se keino, millä me pääsemme eteenpäin, jos me haluamme, että kankunin lopputulos on kunnianhimoinen ja hyvä. Sitten vielä tämä äh, Kioton sopimus. Ja äh, totta, tässä meidän täytyy muuttaa hieman EUn politiikkaa. Minusta oli ikävä, että syyskuussa Bangkokissa neuvot, neuvotteluissa Eurooppaa syytettiin siitä, että se yrittää tappaa Kioton. Enkä minä nähnyt siinä mitään logiikkaa, minkä ihmeen takia meitä syytetään tällaisesta, kun me olemme kerta hyväksyneet Kioton, puhuneet sen puolosta ja, ja toimenpanneet sen. Luonnollisestikaan, mikäli kukaan ei halua olla mukana tai kukaan ei äh, halua parantaa Kioton heikkouksia, niin 77 kehitysmaiden tulisi tietää, että me emme ole ongelma Kioton suhteen. Ne maat, jotka eivät halua olla mukana Kiotossa ja joilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa ja ehdotusta siitä, millä tavalla tästä päästään eteenpäin, niillä on ongelma. Ja niiden täytyy todistaa jotain kehitysmaiden suuntaan. Sinun mielestäsi meidän täytyisi olla parempia olemaan ottamatta tätä syytöstä, mutta olen samaa mieltä. Eh, Aivan. Olemme oppineet neuvotteluista yhdysvaltalaisten kanssa. Eli että me ei ota syytä niskolle, vaan syyttäisimme niitä, jotka eivät tee niin paljon kuin me. Vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä on esitetty kaksi minuuttia per puheenvuoro ja kello käy. Ensimmäisenä Corin Lepage, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Kolme lyhyttä, lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin Euroopassa on luottamuskriisi. Monet kansalaisemme ovat siinä tilanteessa ja se koskee ilmastonmuutoksen merkitystä ja Giekin tutkimukseen. Mitä aiotte tehdä, jotta luottamus palautuisi? Se on aivan välttämätöntä, kun ajatellaan näitä teidän kunnianhimoisia tavoitteitanne, joista olemme yhtä mieltä. Edelleen oletteko sitä mieltä, että voidaan toimia maantieliikenteen suhteen, kun talous ainoastaan vahvistamaan tietoa? maantieliikennettä. Esimerkiksi eh, internetkauppa lisää maantieliikennettä. Sitten viimeinen kysymys, eh, josta olemme jo keskustelleetkin ja joka on aivan keskeinen kysymys. Kuinka voimme vakuuttaa teollisuutemme siitä, että investoinnit ja innovoinnit vihreän talouden suhteen jonka kautta päästäisiin 30 prosentin päästövähennyksiin, on oikeastaan ainoa todellinen mahdollisuus saada Eurooppa uudelleen teollistetuksi ja päästä eroon ei rahoitus, vaan talouskriisistä. Kiitoksia seuraavana kollega Skilakakis. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia arvoisa komissaari. Niin, ETS palaisin tehän ehdotatte, että me voisimme jopa edetä 30 prosentin vähennystavoitteen kautta. Onko tarkoituksena tässä valossa lähteä kehittämään ETS-ratkaisumallia? Tämä Windfall Profits oli kriisin takia jo käytössä. Erityisesti kun on kyse laitoksista, jotka ovat sijaintinsa takia suojeltuja, niin saisivat tällaisia bonuksia. Voitaisinko tässä yhteydessä, jos nyt olet, ollaan menossa 30 prosentin vähennykseen, niin ottaa käyttöön tällaisia windfall profits ratkaisumalleja? Kiitoksia Vittorio Prodi, olkaa hyvä. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja hyvä komission jäsen. Huomenna menen New Yorkiin. Siellä on kokous, joka koskee alkuperää kansoja. Uskon, että tästä voitaisiin vetää linkki myös metsien säilytys- ja suojelupolitiikkaan. Se voisi olla myös nopeasti tuloksiin johtava tapa, jos saisimme resurssit käyttöömme nopeasti. Voisimme kantaa jotakin toivoa alkuperäiskansoille. Heidän kysymykseen ja ongelmiin voidaan systeemisesti puuttua. Voisimme antaa myös takeet siitä, että he itse voivat suojella näitä metsiä ja niiden luonnon monimutkaisuutta. Toinen kysymys, jota haluaisin kysyä, koskee Balin eh, vetomusta yhteisvastuun puolesta, vaikka vastuu olisikin eri differentioita. En ole vielä nähnyt mitään vakavasti otettavia poliittisia ehdotuksia, jotka koskevat tätä. Minusta nyt olisi ryhdyttävä antamaan näitä vastauksia niin, että saataisiin aikaan sitä konsensusta, jota juuri tarvitsemme. Kiitoksia. Ja an der Stelle würde ich auch mal fragen. Niin, minäkin kysyisin Kotsabamban konferenssiin liittyen, mitä olette siitä mieltä? Ilmasto-oikeudenmukaisuus. Viime viikon loppunahan kollega Brody otti tämän asian esille – vaadittiin globaaleja ilmastonsuojelu, kansanäänestystä. Otettaisiin huomioon myöskin ympäristö- ja ilmastorikollisuus. Niin, no Juudit, ensin ja sitten Kaal. Juudit, ole hyvä. Thank you, Commissioner, and thank you for... Kiitoksia komissaarille siitä, että hän on tullut tänne meidän vieraksemme. Haluaisin palata seuraavaan asiaan, johon olen viitannut jo useampaan otteeseen. Niin, ja otan asian esille, kunnes se on ratkaistu. Ja kyse on siitä, että miten neuvotteluissa voitaisiin puhua yhteen ääneen. Kööpenhaminassahan kävi ilmi, että meitä oli 28 puhumassa, se ei oikein toiminut. Ja kuulemistilaisuudessa otin tämän asian esille ja kysyinkin, että olisikohan mahdollista ottaa ilmastoneuvotteluihin Euroopan unioni ainoana toimijana mukaan. Ehkä se olisi mahdollista tällaisella ad hoc, ad hoc pohjalta myöskin Cancunin liittyen. Ja jos näin ei voida tehdä, niin mitä aiotte sitten tehdä? Vai oletteko sitä mieltä, että sitä ei kaivata laisinkaan? Sillä te ette oikein usko, että näistä neuvotteluista on tulossa kovinkaan hyviä tuloksia. Kiitoksia. Kiitoksia nyt vielä Carl Schlüter. Just after expressing his vote. Niin, niin, siis kol, juniori siis oli puoltamassa tätä 30 prosentin vähennystä. Niin, mitä tuli ajoneuvoihin liittyen? ajoneuvopäästöihin liittyen. Mitä olette mieltä siitä aikataulusta, joka liittyy tähän merkintäjärjestelmään? Sitten ilmailuun liittyen, NOXin vaikutus näissä laskelmissa. Muistaakseni vuoden 2008 loppuun mennessä piti tulla jotain ehdotuksia, joten onko komissiolta tulossa mitään uutta? Kiitoksia seuraava Matias Grote. Niin, kiitoksia. Valitettavasti tulin hiukan myöhässä, mutta kollega Weisgerberin ansiosta sain tässä toisen mahdollisuuden. Niin, näin hyötyajoneuvoihin liittyen kiitän teitä siitä, että viittasitte euro 5, euro 6, eli että tämä ei ole mikään ajoneuvoteollisuuden perikato, vaan että tämä on ollut myöskin ajoneuvoteollisuudelle melko kustannusneutraali ratkaisumalli. Ja erityisesti kriisin aikana olemme havainneet, että oikeaan aikaan otimme käyttöön nämä kaksi uutta luokkaa, Eli autoteollisuus sai investointiturvallisuutta ja kuluttajat tiesivät myöskin, milloin seuraava lainsäädäntö on tulossa. Ja mitä tulee sitten kustannuspaineisiin, hyötyajoneuvojen tiimoilta. Ja kollega Vaskerber sanoi, että henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen välillä on olemassa vissi eroja. Se pitää paikkansa. Erityisesti ne, jotka ostavat tällaisia ajoneuvoja, niin joskus heillä ei ole edes valinnan varaa, ja se on ongelma toisin kuin henkilöajoneuvon puolella. Siksi täytyy ottaa käyttöön vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, kuten jo aikaisemmin totesin, että ottaisimme käyttöön suurempien hyötyajoneuvojen osalta nopeusrajoituksen käyttöön. Tehän sanoitte, että aiotte keskustella yksiköiden edustajien kanssa ja toivoisinkin, että otatte esille tällaisen nopeusrajoituskysymyksen. Tiedän, että sitä ei voida tällaisessa testisiklissä huomioida, mutta kun katsotaan päivittäistä elämää, niin me tiedämme, että ilmanvastus kasvaa neliössä ja se johtaa myöskin polttoainekulutuksen kasvuun ja toivoisin, että otettaisiin huomioon tämä kustannustehokas nopeusrajoitusratkaisumalli. Ja minä uskon, että siitä olisi kaikille hyötyä. Eli mitä tällaisesta nopeusrajoituksesta olisi sitten tässä lainsäädäntötoimessa hyötyä? Niin Saksaa lukuun ottamatta kaikista muista maista löytyy nopeusrajoituksia, eli tämä koskittaisi oikeastaan Saksaa. No, oli miten oli. Anna Rosva, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset, että tulit Conny Hedegaard. Me olemme kuulleet monia sekä teoreettisia että tärkeitä kysymyksiä. Ja kuten kollegat täällä ovat maininneet, niin minä olen hieman huolissani siitä, millä tavalla nämä hienot ajatukset voidaan realistisesti toteuttaa. Onhan monta kertaa ok isoille yrityksille, että ne muuttavat tuotantoa ja asentavat filtreitä äh, savupiippuihin ja niin edelleen. Mutta miten sitten tämä tavallinen kansalainen, joka ei ole esimerkiksi kaukolämpöverkossa mukana, millä tavalla hän sitten äh, voisi äh, luopua hiilen käytöstä tai öljyn käytöstä, kun hän asuu kaukana keskuksista? Sen lisäksi Haluaisin kysyä komission jäseneltä, mitä mieltä äh, sinä olet äh, näistä äh, kohottamisesta tämän suuren lentokriisin jälkeen ja sinä itse tiedät, että, että lentojen päästöjä ei voida niin vain vähentää – niin eh, se, että meillä olisi jonkinnäköisiä tällaisia kiintiöitä EU-ssa, EUn eh, e rajojen sisälle, onko tällä mitään realistista mahdollisuutta, jos me todellakin ihan realistisesti sanoa, että nyt, nyt lähdetään laskemaan tätä. En nyt tiedä, katsotaan, jos tässä katsotaan nyt vain EUta, eh, e EUn sisäpuolella meidän täytyisi voida tehdä jotain. Todennäköisesti rajojen ulkopuolella se on mahdotonta. Ja, das war Schluss der... No niin, siinäpä kaikki kysymykset, joten olkaa hyvä. Ähm, haluaisin aloittaa Rosbakista. Miten kansalaiset tulevat tähän mukaan? No se on oikein hyvä kysymys. Minusta paras tapa saada kansalaiset tähän mukaan on se, että mikäli ne tuotteet, joita me kansalaisina ostamme, oli se nyt sitten leivänpahdin tai auto, niin me voimme olla varmoja siitä, että tässä on käytetty järkevää teknologiaa ja energiaa säästävää teknologiaa. Minä uskon, että me voimme päästä tällä tavalla pitemmälle. Ja kuten me olemme nähneet Tanskassa ja monissa muissakin maissa, niin energian käyttötasoa voidaan todellakin kansalaisten tasolla vähentää. Mutta toki meidän täytyy näissä keskusteluissa ottaa mukaan myös ihmiset niin, että ihmiset näkevät konkreettisesti, mitä tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi, jos Eurooppa pysähtyy ja muu maailma ajaa ohitse, niin silloinhan se tulee maksamaan työpaikkoja, hyvinvointia. Eh, ja sen vuoksi on erittäin tärkeää että yhdistää nämä asiat keskenään. Eh, sitten näistä muista kysymyksistä, nyt ihan lyhykäisesti. Eh, teidän ehdotuksenne, Grote ehdotti näitä nopeusrajoituksia. No, olisi hienoa nähdä, tulisiko parlamentilta minkäännäköistä suositusta tästä, ja jos näin tulee, niin me tulemme tarkastelemaan tätä. Kaslyter kysyi selkeästi nokseista. Nox ei kuulu minun alani, mutta sitten mitä tulee näihin autojen laatumerkkeihin, meillä ei ole tähän vielä mitään selkeää lainsäädäntöä eikä aikataulua. Tiedämme enemmän huomenna. Tiedän, että aikaisemmassa parlamentissa ja aikaisemmassa komissiossa asia on käsitelty, mutta minulle, kuten Anna Rosbachkin täällä puhui, se on hyvin loogista että äh, kun mainostetaan autoa, minun kuluttajana täytyy nähdä, minkälaiseen energialuokkaan tämä auto kuuluu. Ja äh, siinä on oikeastaan vain kysymys siitä, että toteutetaan se ja tehdään tämä avoimeksi ihmisille niin, että ihmiset kykenevät tekemään äh, valintansa vastuullisella tavalla. Ja sitten mitä tulee tähän, että pitäisi puhua yhdellä äänellä, se ei ole ollenkaan niin helppo asia. Mutta minusta on tärkeää, että me ymmärrämme sen, että yhdellä äänellä puhuminen ei tarkoita sitä, että vain yksi ääni voisi olla Euroopan ääni. Se, mikä on tärkeää, on tässä se, että monet ihmiset voivat puhua Euroopan puolesta, mutta tärkeintä on se, että se viesti on sama niin että se viesti ei sekaannuta ja hämmennä niitä, joiden kanssa me neuvottelemme. Ja sen vuoksi minä kuulemisessa sanoin, että meidän pitäisi olla parempia siinä, että meillä olisi yhtäläinen tapa, kun me esittelemme Euroopan tavoitteet ja prioriteetit. Ja meidän tulisi huolehtia siitä, että meidän ei tulisi käyttää kaikkea äh, ponnisteluitamme äh, keskenämme niin, että me emme sitä kykene enää neuvottelemaan. Ja sitten kun joku sanoi, että minulla ei olisi korkeita toiveita Kankunin suhteen, no minä sanoin vain, että mikäli me sanoimme, että meidän tavoitteemme on saavuttaa kaikki se, mitä emme saaneet lävitse Kööpenhaminassa, Kankunissa, niin silloin riskinä on, että me emme saa mitään. Minusta meillä ei ole siihen varaa, ilmastolla ei ole varaa siihen, maailmalla ei ole siihen varaa. Joten se, mitä minä sanoin, oli, että miksi ei oteta Kööpenhaminan sopimusta äh, mukaan näihin neuvotteluihin. Ja sitten huolehdimme siitä, että kaikkien on täytynyt hoitaa tämä rahoitus Kankunin äh, mennessä. Ja sen lisäksi esimerkiksi metsien istutuksen ja aavikoitumisen vastaisen taistelun äh, teknologiassa on päästy eteenpäin. Ja siinä meillä on jo tietty perusta ja pohja, jonka pohjalta voimme lähteä selkeästi eteenpäin Kankunin kohdalla. Sen sijaan, että jos me lähdemme puhumaan vain oikeudellisesta näkökulmista, niin silloin riskinä on se, että emme pääse ollenkaan eteenpäin, emmekä kykene toimeenpanemaan näitä päätöksiä Kankunissa. Joten tämä on minun toiveeni. Eli että me voisimme varmistaa kunnianhimoisen tuloksen Kankunissa niin, että nämä oikeudelliset asiat eivät seiso näiden päätösten edessä. Ja sitten täällä sano, puhuttiin tästä luottamuskriisistä kansalaisten suuntaan. Nyt ei ole aikaa pitkään vastaukseen. Minä en ole nähnyt oikeastaan mitään IPPCstä, joka olisi mitenkään perustavanlaatua tavalla muuttanut niitä haasteita, joita meillä on edessämme. Toki virheitä on tehty, ne on korjattava, mutta haaste on olemassa. Ja jokaisen täytyisi kyetä ymmärtämään. Jopa kaikkein ilmastoskeptisimmän henkilön pitää ymmärtää ja nähdä, että jos meillä on yhdeksän miljardia ihmistä maapallolla, kun minun lapseni ovat minun ikäisiä, meidän täytyy nyt jo löytää energiatehokkaampia ratkaisuja heitä ajatellen. Ja tämä on minusta hyvin tärkeää kaikille ihmisille. Te kysytte myös, millä tavalla voimme vakuuttaa teollisuuden siitä, että investointi vihreään teknologiaan on ainoa keino Euroopan teollisuudelle. Minun täytyy sanoa, että vaikka ihmiset taistelevat tätä agendaa vastaan, niin kuitenkin lähes kaikki teollisuuden nokkamiehet ovat saaneet vastaan, ottaneet vastaan tämän viestin. Meillä oli Brysselissä tällainen pyöreän pöydän keskustelu, ja siellä minä todellakin olen yrittänyt äh, viedä eteenpäin tätä viestiä siitä, että teollisuus on tietoinen tilanteesta. Teollisuus tietää, että heidän on oltava vahvoja tai he menettävät asemansa. Ja mitä enemmän esimerkkejä me voimme viedä tästä eteenpäin, niin sitä parempaa, paremmin tässä käy. Ja sitten vielä lopuksi Skilakakis äh, kysyi päästökauppalainsäädännöstä ja ansiottomasta tulosta, windfallista. No, minä uskon, että me voimme siirtää näitä voimavaroja paremmin, mikäli meillä on vähemmän ansiotonta tuloa. Luonnollisesti meidän täytyy parantaa ETS-mekanismeja, jos te olette lukeneet mitä kaikkea, tai katsoneet mitä kaikkea minä tulen teille esittelemään tulevan kymmenen kuukauden aikana, niin te näette, että tässä äh, on hyvin paljon äh, parannuksia ets suhteen. Sitten Vittorio Prodi puhui alkuperäiskansoista. Se on yksi asia, yksi niistä asioista, joissa me pääsimme eteenpäin Kööpenhaminan neuvotteluissa. Te tiedätte, amerikkalaiset äh, ovat eh, aina vastustaneet eh, tätä eh, alkuperäiskansa nimikäyttöä ja muuta. Ja tässä me pääsimme eteenpäin samoin kuin myös metsityskysymyksissä. Ja sitten tästä, minä olen hyvin tietoinen tästä ilmasto-oikeudenmukaisuuskysymyksestä ja sen vuoksi on ollut niin vaikea sopia 2015 tavoitteista. Mutta haluaisin lopuksi kuitenkin sanoa, että vaikka ei olekaan oikeudenmukaista, niin on tosiasia, että pitkällä aikavälillä me tarvitsemme tukea Intialta, Kiinalta, Brasilialta. Maailma on niin kaukana sivupoluilla, että me emme kykene taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan mutta syy, miksi monet näistä talouksista, eh, miksi heitä ei pyydetä nyt lyhyellä aikavälillä osallistumaan tähän, näihin talkoisiin, johtuu tästä yhteisestä näkökulmasta siitä, että tässä täytyy eriyttää näitä asioita ja meillä on erityinen vastuu tässä. Ja liitän tämän vielä siihen, mitä sanoin aikaisemmin. On tärkeää, että Eurooppa jatkossakin on eh, esitaistelija. Se on meidän eduissamme, mutta se on myös hyvin tärkeää äh, koko Euroopan äh, oikeutukselle ja luottamukselle. Me, jotka asumme täällä vauraassa osassa maailmaa, meillä on myös erityinen vastuu. Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Huomasitte varmaan, että valiokuntamme on edelleen kunnianimoinen tavoitteiden asettelun suhteen ja olemme valmiita tukemaan teitä. Tänään kuulimme muutamia uutisiakin, kun komissio nyt on päässyt toiminnassaan vauhtiin. Toivotamme teille kaikkia onnea ja menestystä ja toivottavasti vielä ennen Cancunin kokousta voisitte käydä täällä meillä vieraanamme, jotta voisitte kertoa, mikä on siinä vaiheessa Euroopan unionin neuvottelulähtökohta. Kiitoksia vielä kerran siitä, että pääsitte tänne paikalle ja onnea menestyssä tehtävissämme. No niin, näin pääsemme seuraavan esityslistan kohtaan, kohtaan viisi. Aiheena lääkeväärännökset, direktiivin 2001-83 muuttaminen. Esittelijänä toimii Marisa Matias ja tarkistuksia on tarjolla vaikka millä mitalla, myöskin kompromissitarkistuksia. No odotellaan vielä hetkinen, kunnes ilmastonsuojelijaporukka on saanut palaverinsa päätökseen – So, could I ask those who want to leave the room, do... No niin, jotka haluavat poistua, niin voisitteko poistua, sillä haluaisimme jatkaa seuraavan asian käsittelyä, eli kollega Marisan, Marisa Matiaksen aihetta lääkeväärennöksistä. Joten nyt tarkistuksiin ja kompromissitarkistuksiin. Olkaa hyvä esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt kiittää siitä, että ennen äänestystä järjestettiin tämä keskustelumahdollisuus. Puhumme siitä, kuinka voisimme paremmin parantaa 500 miljoonan kansalaisen terveyttä niin, että kansalaiset voisivat luottaa paremmin käyttämiinsä lääkkeisiin niin, että estettäisiin väärennettyjen lääkkeiden pääsy lailliseen jakeluketjuun. Potilailla on oltava takeet siitä, että heidän käyttämänsä lääkkeet ovat varmoja Tämä on asia, johon on aina palattava. Haluaisin aivan aluksi kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Heidän kauttaan olemme voineet vahvistaa tätä tekstiä. Yhteistyön ansiosta olemme päässeet laajaan konsensukseen. Näette nämä 15 kompromissitarkistusta, johon pääsimme. Haluaisin kiittää myös muita jäseniä, jotka ovat tehneet tarkistuksia ensimmäisen mietintään. Haluaisin esittää niistä kommentteja alustukseni loppupuolella. Meillä on siis 15 tärkeää kompromissitarkistusta. Euroopan parlamentilla on nyt vahva kanta tekstistä neuvotteluja varten neuvoston kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, sitä on korostettava. Me olemme sovittaneet yhteen erimielisyyksiä, mutta meillä on kuitenkin yhteinen etu, nimittäin potilaiden turvallisuus. Kuudesta osa-alueesta olemme sopineet ja haluan niistä lyhyesti puhua. Ensinnäkin olisi löydettävä sopivat määritelmät väärennetyille lääkkeille. Tämä on kompromissi kuusi. Tämä on aivan keskeistä. Väärennetty lääke on lääke, joka on taho, tahallaan tai petollisessa mielessä väärennetty, muutettu sen tunnistetietoja, alkuperä tai tuotehistoria on muutettu, että poistetaan nämä ketjut, joissa on virheitä, eikä tässä kiinnitetä huomiota teollisuus- ja tekijänoikeuksiin eikä patentteihin. Sitten toinen kohta, toi, turvatoimet. Tässä puhun tietenkin kompromissitarkistuksesta 7-10. On tullut um, useita erilaisia ehdotuksia ja uskon, että mm, ehdotukset ovat olleet hyvin erilaisia. Joissakin pyrittiin vaatimaan sitovia velvoitteita kaikille lääkkeille. Toisissa taas pyydettiin riskiarviointia tiettyjä lääkkeitä varten. Sitten eroteltiin äh, reseptilääkkeet ja käsikauppalääkkeet toisistaan. Kompromissitarkistuksesta ei jätetä mitään lääkkeitä järjestelmän ulkopuolella, vaan ehdotetaan mm, toimia kaikkea varten. Meidän on pohdittava asianmukaisia tehokkaita toimia. On lähdettävä tosiasioista ja tiedoista, jotka meillä on käytettävissä. Ensimmäisessä vaiheessa olisi lähdetty päätettävä reseptilääkkeistä ja lääkkeistä, joista voi koitua suurinta vaaraa potilaille. Muut, muut lääkkeet äh, analysoidaan äh, neljän ensimmäisen vuoden aikana. Ja tietojen mukaan äh, tehdään sitten päätökset turvatoimien mahdollisesta laajentamisesta näitä muita lääkkeitä varten. Neljä vuotta tarvitaan myös jäsenvaltioiden turvatoimien harmonisointia varten. Kolmas kohta koskee internetmyyntiä ja tämä, mm, tällä viittaan kompromisseihin 12-13. Olemme näistä asioista kaikki yhtä mieltä. Emme voi jättää lainsäädännön ulkopuolelle kaikkein tärkeintä väärennettyjen lääkkeiden tuontiväylää Euroopan unioniin. Meidän on erotettava selkeästi toisistaan laittomat ja lailliset online-apteekit. Kuluttajat on suunnattava laillisiin eh, lähteisiin. On luotava turvatoimia, on luotava yhteisön logo ja luettelot eh, internet-apteekista, jotka ovat eh, laillisia. Tarvitaan myös val- kampanjoita ja tiedotuskampanjoita internetkauppaa varten. Neljäs kohta. Tarkastukset Tämä koskee kompromissitarkistusta 14. Tarkistuksia ja valvontaa on tehtävä järjestelmällisesti toistuvasti ilmoittamatta viranomaisten taholta lääkeviraston valvonnassa. Sitten viides kohta koskee kompromissitarkistusta 11. Se koskee potilaiden henkilötietoja on pidettävä kiinni siitä, että henkilötietoja eh, suojellaan eh, tässäkin asiassa. Kuudes kohta, seuraamukset, kompromissitarkistus yksi. Tässä viittaan kompromissiin, joka nojautuu uuteen eh, Euroopan neuvoston yleissopimukseen koskien väärennettyjä lääkkeitä ja rikoksia, joita voidaan pitää uhkana kansan terveydelle. Jos olemme sitä mieltä, että lääkeväärennykset eh, on rikos, niihin on liitettävä seuraamuksia. Hyvät kollegat, eh, muutama huomio lopuksi. Viittaan kahteen eh, tarkistuksen. Kompromissitarkistus 15. Siinä sanotaan englanniksi should, kun sana pitäisi olla shall, koska itse asiassa puhumme artiklasta emmekä johdantosan kappaleesta. Sitten Kompromissitarkistus 11. Se koskee tietosuojaa. Sieltä pitäisi poistaa viittaus apteekkeihin, jotta lääkkeitä voidaan valvoa tehokkaasti. Koko ketjun ulot, pituudelta on tärkeää ottaa mukaan tämä tarkistus. Ja lopuksi sanon, että on vielä kysymyksiä, joita kompromissitarkistuksella ei ole katettu. Niistä päätös tehdään huomenna äänestyksessä huom- haluaisin huomiota ne sille, että on tarkistuksia, joihin pyydän teiltä ei ääntä siitä syystä, että kyseessä on tarkistuksia, jotka on joko katettu tar- kompromissitarkistuksilla tai, tai niitä on ehdotettu saman artiklan eri kohdassa. Minun mielestäni niitä ei pitäisi ottaa sa- samaan kompromissiin mukaan, joten pyydän, että äänestätte vastaan. Näin voidaan varmistaa artiklan sisäinen johdonmukaisuus ja päällekkäisyys ja toiston välttäminen. Meillä on tässä vahva pohja konsensukselle. Olemme saaneet kaikki poliittiset voimat yhtään niin, että parlamentti antaisi vahvan kannan eh, muuttamatta direktiivin eh, sisältöä. Puheenjohtaja. Ja, bedanke mich. Kiitokset esittelijälle. Taitaa olla hänen ensimmäinen laadittava teksti ja samantien näin vaativa ja kuulemamme perusteella asiat ovat edenneet sutjakkaasti ja kitkattomasti, ja joten kiitokset tekemästänne panoksesta. Tästä on nimittäin hyötyä kaikille unionin kansalaisille. No niin, seuraavaksi kommentteihin varjoesittelijöiden puolelta François Kostet ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä näihin onnitteluihin esittelijälle. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja hän on kuunnellut hienosti muita ja pyrkinyt ottamaan huomioon mahdollisimman pitkälle muiden jäsenten mielipiteet. Kompromissitarkistuksista Kaiken kaikkiaan olen aika pitkälti yhtä mieltä näistä kompromissitarkistuksista, erityisesti koskien tarkistusta yksi, jossa viitataan tulevaan kansainvälisen yleissopimukseen väärennettyjä lääkkeitä koskien. Euroopan neuvoston pitäisi hyväksyä ehdotus 11. toukokuuta tätä koskien. Se olisi ensimmäinen tätä asiaa koskeva sopimus, kansainvälinen sopimus, ja se avataan myös Euroopan ulkopuolelle jääville maille allekirjoittamista varten. Se on erittäin tärkeä askel. Euroopan parlamentin on ehdottomasti tuettava tätä hanketta. Internetistä tiedämme, että äh, se on tärkein väärennettyjen lääkkeiden jakelukanava. On siis erittäin tärkeää valvoa äh, internetissä myyntyjä lääkkeitä ja järjestettävää valistuskampanjoja. Paras vastaus olisi kuitenkin äh, direktiivi, jolla säännellään laitonta myyntiä ja väärennyksiä internetissä. Uskon, että voisimme pyytää, sitä olisi tärkeää pyytää tällaista eh, direktiiviä Euroopan komissiolta. Turvatoimista. Siihen on tehty useita tarkistuksia. Se on erittäin keskeinen asia. On tärkeää, että jätetään mahdollisuus eh, ottaa käyttöön velvoittavia turvatoimia käsikauppalääkkeitä varten. Toistaiseksi käsittelemme vain reseptilääkkeitä. Nyt jätetään neljä vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen aikaa sille, otetaanko mukaan käsikauppalääkkeet vai ei. Tämä voi olla hyvä asia. Minun mielestäni se on hyvä asia. Kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän on, meidän on mielestäni seurattava näitä kompromisseja, mutta henkilökohtaisesti minulla on varaumia koskien pakkauksia, kompromissitarkistukset 5 ja 8. Minun mielestäni siinä vaiheessa, kun tuotteen on pakannut valtuutettu valmistaja, sen paketin pitäisi olla koskematon kuluttajalle asti, niin kuin EU on toiminut elintarvikkeiden osalta. Minä ehdotin siis vaihtoehdon, jonka kautta voitaisiin pitää kiinni alkuperäisistä turvatoimista. Tiedän, että tämä on vaikea hyväksyä monille minun kollegoistani. Tästä syystä sanon, että mikäli tätä ei hyväksytä, niin kompromissitarkistus 10, joka koskee toimivuutta ja jos vastaavat tuotteet hyväksytään, on vaadittava yhteentoimivuutta ja valvontaa jakelupaikoissa, mikäli lääkkeet liikkuvat kahden jäsenvaltion välillä. Tarvitaan tietojen yhteentoimivuutta sarjanumeroiden kautta ja järjestelmät on harmonisoitava. Meidän on korostettava tätä paljon neljän vuoden harmonisointiaika turvatoimien osalta on mielestäni hyvä. Sitten kompromissitarkistus numero yhdeksän, rinnakkaislääkkeet. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että mikäli nämä lääkkeet ovat reseptilääkkeitä, niin niiden on kuuluttava direktiivin soveltamisalaan ilman riskianalyysiä, koska tässä on kysymys potilaiden turvallisuudesta. Mehän teemme täällä työtä potilaiden turvallisuuden puolesta, emmekä minkään muun puolesta, ja siksi meillä pitää olla velvoitteet väärentämistä ei tehdä ainoastaan lääkkeiden hinnan pohjalta, vaan myös volyymien pohjalta. Tiedämme myös, että useita tärkeitä lääkkeitä lähitulevaisuudesta niistä ryhdytään tuottamaan rinnakkaislääkkeitä ja siksi on aivan välttämätöntä, että otamme mukaan myös rinnakkaislääkkeet. Mitä sitten tulee tietosuojaan, tarkistus 11, ei tässä ole mitään ongelmaa. Sitten kompromissitarkistus 14. Minusta on todellakin tarpeen vahvistaa valvontaa kolmansissa maissa. Se on erittäin tärkeää. On hyvin tärkeää korostaa näitä tarkistuksia ja valvontaa ja rajoittaa niiden maiden määrää, joissa valmistetaan saman verran kuin EU-ssa, kun tässä on mukana vain ainoastaan maat, jotka ovat tehneet molemminpuolisen sopimuksen EUn kanssa. Tämän halusin nopeasti sanoa ja onnitella vielä esittelijää ja toivon, että Euroopan parlamentti tulee olemaan riittävän vaativa niin, että potilaiden turvallisuudesta voidaan pitää kiinni. Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Seuraavana Dagmar Ruth bierend Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yhteistyö esittelijän kanssa on toiminut hyvin ja minä uskon, että mitä näihin 15 kompromissitarkistukseen tulee, niin ne ovat kompromissitarkistuksia parhaimmillaan. Eli niissä otetaan huomioon erinäiset näkemykset tavoitteena löytää ensimmäisen kuulemisen aikana sekä valiokuntatasolla että koko parlamentissa mahdollisimman laaja yhteisymmärrys asiasta. Joten minä tulen ryhmälleni esittelemään, että nämä hyväksyttäisiin kaikki, itse ainakin puolan kaikkia. On tietenkin selvää, että täydellinen maailma on jotain aivan muuta, niin kuin esittelikin sen hyvin tietää. Mutta kun katsotaan, miten neuvottelut ovat neuvostossa edenneet ja miten työryhmätasolla siellä on toimittu, niin sanottakoon, että lähestymistapa on toisenlainen, ei niin katastrofaalisen toisenlainen kuin muiden aloitteiden tiimoilta, kuten rajat ylittävien terveyspalveluiden tai potilas, potilaiden tiedottamisen tiimoilta, mutta sanotaan niin, että tämä on tuttua neuvostoa. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että täällä ja täysistunnossa annamme neuvoston suuntaan selkeän viestin. Riippumatta siitä, mitä toisen kuulemisen aikana, toisen käsittelyn aikana sitten joudumme vielä kompromissina hyväksymään. Sanon tämän sekä oman ryhmän että muiden ryhmien edustajien suuntaan. Mehän tietenkin tiedämme sen, että me emme voi saman tien hyväksyä ihan mitä tahansa neuvoston ehdotuksia. Mitä olemme kuulleet esittelijän ja Grostetin suusta, niin minun mielestäni tämä on ihan hyvää infoa. Toki meidän täytyy muistaa, että jotkut ovat pyrkineet hiukan vesittämään tätä prosessia väittämällä, että me olisimme halukkaita kieltämään tai hankaloittamaan tiettyä lääkevalmisteiden kaupankäyntin muotoja. Mutta kysehän on kuitenkin perimältään siitä, että lääkeväärennöksiä ei tulisi markkinoille tai ainakin, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voitaisiin jäljite, jäljittää nämä eri ketjut ja sitä kautta varmistaa, etteivät nämä väärennykset aiheuta kuluttajille haittaa. Meidän täytyy siis katsoa, mistä koko prosessi lähtee, lähtee liikkeelle, eli esimerkiksi teollisuuslaitosten paikan päällä tekemistä valvontatoimenpiteistä, katsoa mitä vaikuttavia aineita tai muita aineita mistäkin päin maailmaa ostetaan tähän lääkevalmistusprosessiin. Ja sitten yksi asia, joka on lähellä sydäntäni, niin on se, jota olen itse tarkastellut, on se, että yhä useampia väärennettyjä lääkkeitä markkinoilta löytyy. Ja meidän täytyy katsoa erityisesti sitä, että mistä päin näitä vaikuttavia aineita tulee. Tulee kolmansista maista ja meidän täytyy tämä pitää kirkkana mielessä. Toki toivoisin tiukempaa otetta Kiinan, Vietnamin, Korean suuntaan, mutta en minä tässä mitään turhia luuloja elättele tilanne on mikä se on, mutta joka tapauksessa meidän tulisi varmistaa ainakin unionissa, että lääkeaineväärennökset, että väärennetyt vaikuttavat aineet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Meidän pitää siis saada koko tuotantoketju valvonnan kohteeksi. Kyse ei ole siitä, että onko aineella patenttia vaiko ei, eikä kyse ole myöskään siitä, että missä tuote on valmistettu tai myyty tai minne se on viety. Ei silläkään ole mitään merkitystä. Mutta meidän täytyy pitää kirkkana mielessä seuraavanlainen kysymys, ja viittaan tässä samalla myöskin tarkistuksen, jonka olen itse esittänyt. Me emme voi missään nimessä hyväksyä sitä, että pakkauksia avataan ja niistä otetaan sitten näitä lääkevalmisteita. Se ei ole hoidu tietenkään käden käänteessä, mutta jos me kaikilla muilla aloilla pystymme harmonisoimaan ties mitä, niin eihän se voi olla mahdollista, että me voi harmonisoida esimerkiksi pakkauskokoja. Viime vuosien aikana jotkut ovat väittäneet, että me romuttaisimme koko teollisuuden alan, jos teemme tämän tyyppisiä päätöksiä, niin vaatisin näitä kriitikkoja esittämään tämän tyyppistä kritiikkiä kansallisille edustajille. Teidän pitäisi sanoa heille, että pitäisi olla pakkauksia, joiden koko on 10, 20, 30 kappaletta tai jotain muuta, niin silloin ei ole mitään ongelmia myöskään näistä rinnakkaislääkkeistä. Katson täällä ympärilleni, niin kollega Tsatsimarka Kääkkiskaan ei ole paikalla. Mutta turvallisuus on kaiken A ja O. Eli meidän täytyy katsoa koko tuotantoketjua, kaikkia tuotteita. No mitä tulee sitten käsitavaralääkkeisiin? Mehän puhumme tässä riskistä, joka kohdistuu kuluttajiin. On tietenkin selvää, että jos otan pääsärkylääkkeen, jos ei ole to- todellista vaikuttavaa ainetta, no valitettava on tietenkin, että päänsärky ei sitä hellitä, mutta mutta jos otan jotain kasvispohjaisia rauhoittavia aineita, niin siitä ei välttämättä ole sitten hyötyä, jos siellä ei ole sitä varsinaista vaikuttavaa ainetta, ja se tekee minusta vielä hermostuneemman. Mutta on tietenkin vissi ero sillä, että ovatko nämä väär, väärennetyt vaikuttavat aineet todellakin hengenvaarallisia. Ja komissiohan voi tehdä 54a-artiklan nojalla poikkeuksia esimerkiksi sairaaloiden ostamien suurpakkausten osalta. Mutta joka tapauksessa me olemme kuitenkin saaneet siltäkin osain tätä tekstiä parannettua ja minä toivon, että täällä erityisesti täysistunnossa toimimme yksissä tuumin, jotta saamme selkeän viestin välitettyä neuvoston suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Paranova. Uh, I will present, uh... Kiitos esittelen Alden kannan Kramerin puolesta. Hän on yhä vielä lentokoneessa, joten hän ei pääse paikalle. Anteeksi hänen puolestaan. Ensinnäkin haluaisin onnistella Marissa Matiasta kaikesta tästä työstä, jonka hän on tehnyt tässä hyvin vaikeassa ja tärkeässä aiheessa. Ja kiitän häntä myös hänen vuoropuheluhalukkuudestaan. On mä teen paljon työtä itse määritelmän parissa ja uskon, että tässä kompromississa me olemme nyt löytäneet sen parhaan mahdollisen. Haluaisin vain muistuttaa, että tällä ehdotuksella käsittelemme vain yhtä prosenttia väärennetyistä lääkkeistä, ne, jotka tulevat laillista kautta markkinoille. Sen vuoksi tämä on vasta alku ja vahvempaa lainsäädäntöä tarvitaan jatkossa, joten meidän täytyy tulla tähän palata asiaan. Ja mitä tulee internetin kautta käytävään lääkekauppaan, se on hyvä kompromissitarkoitukset 2, 3 ja 12 erityisesti. Ja tämä hyvä kuvaus kompromissitarkistuksessa 12. Toivon, että komissio tulee pyrkimään jatkossakin vahvistamaan parantamaan tulli- ja oikeusyhteistyötä niin, että voidaan todellakin taistella väärennettyjä lääkkeitä vastaan, kuten kompromissitarkistuksessa yksi sanotaan. Mitä tulee sitten tähän lailliseen lääkeketjuun, meidän täytyy varmistaa, osoittautua siinä, että toimenpiteet perustuvat äh, avainkysymyksiin, kuten sanotaan tarkastuksessa 279, jotta voi vain äh, taata se, että tässä noudatetaan kustannushyötyperiaatetta ja että äh, tämä koskee kaikkia tuotantoketjun osallistujia ja varsinkin kun me puhumme näistä halvemmista lääkkeistä, jotka ovat alle yksi prosentti niistä, joita väärennetään. Tämä on hyvin samankaltaista kuin tarkistukset, joita muutkin kollegat ovat esittäneet. Olemme puhuneet tästä IMKO-valiokunnassa. Toivon, että tätä lähestymistapaa tuetaan, jotta voimme olla varmoja siitä, että tartumme oikeaan ongelmaan ja että toivomme potilasturvallisuuden nimissä. Mitä tulee kompromissitarkistukseen yhdeksän, pidän hyvänä tätä riskiin perustuvaa lähestymistapaa liittyen turvallisempaan äh, tulevaisuuteen ja siinä, että taistellaan näitä lääkeväärennyksiä vastaan. Ja lopuksi tarkistus 231 Dagmar Rothberendiltä uudelleen pakkauksista. Minä tein tarkistuksen, joka oli paljon vahvempi, jossa pyysin, että tämä uudelleen pakkaaminen kirjattaisiin kokonaan. Ja nyt pyytäisinkin, että tuetaan Roth kompromissitarkistusta. On tärkeää, että taataan tuotteen integriteetti. Ja sen vuoksi täytyisi olla mahdollista, ei pitäisi olla mahdollista koskea näihin lääketuotteisiin. Sen vuoksi, että tämä voi aiheuttaa myyntiä. Mutta potilasturvallisuus tulee ensimmäisenä ja meidän täytyy olla kovina tässä. Danke, Mikael Tremopoulos. Kiitoksia seuraavana kollega Tremopoulos. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Voimme heti kättelyssä sanoa, että olemme tyytyväisiä esittelen lähestymistapaan ja myös olemme tyytyväisiä niihin keskusteluihin, joita on käyty muiden poliittisten ryhmien kanssa. Olemme tyytyväisiä kompromissitarkistusten keskeisen sisältöön, mutta on joitakin, komprom- joitakin tarkistuksia, joissa on menty varsin kauas meidän alkuperäisistä kannoista, mutta tuemme kuitenkin joka tapauksessa kaikkia kompromissitarkistuksia. Haluaisin palata kolmeen tärkeään kompromissitarkistukseen. Olen puhunut sisällöstä jo muissa tilanteissa. Alun perin Pyysimme, että turvatoimet laajennettaisiin kaikkia lääkkeitä koskeviksi, mutta tilanne huomioon ottaen tuemme tätä ratkaisua, joka koskee neljän vuoden määräaikaa käsikauppalääkkeille. ja johon sisältyy riskianalyysi ja turvatoimien harkitseminen muita lääkkeitä varten. Tämä koskee tar- kompromissitarkistuksia 4, 7 ja 15. Olemme tyytyväisiä siitä, että kompromissitarkistukset 5 ja 8 ovat omien alkuperäisten ehdotusten mukaisia jo, ne koskevat uudelleen pakkausta niin, että pakkaus äh, suoritetaan turvaa sääntöjä noudattaen. Olemme tyytyväisiä siitä, että 3, 4, 12 ja 13 kompromissitarkistukset ovat meidän alkuperäisten kantojemme kanssa samoilla linjoilla näiden turvatoimien osalta. Sitten mitä tulee lääkkeiden internetmyyntiin. Ja kuluttajien valistamiseen internetkauppaa koskevista vaaroista. Olemme niistä yhtä mieltä uskon, että pääsemme erittäin hyvään tulokseen. Marina Janakutakis. Kiitoksia seuraavana kollega Janakutakis. Congratulations to Ensinnäkin haluaisin onnitella Marissaa hyvästä mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä. Minusta kompromissit ovat oikean suuntaisia. Tässä on saatu nämä pääasiat yhteen ja me tulemme tukemaan tätä. Ja jos tämä menee läpi Envivaliokunnassa huomenna, toivon mukaan tämä antaa sillä nyt sitten sitä ylimääräistä pontta täysistynnössä. Tämä on hyvä mietintö ja tämä on hyvä alku. Ei ehkäpä täydellinen, on aiheita, joita haluaisin mukaan, haluaisin enemmän lääkkeitä mukaan, mutta ja että pitäisi tarkastella enemmän pakkauksia ja näin, mutta tämä on ensimmäinen askel ja meidän täytyy olla käytännöllisiä siinä, miten teemme työtä ja tämän hyväksymällä tässä vaiheessa voimme sitten siirtyä eteenpäin. Mutta haluan myös painottaa, että tätä aihetta on käsiteltävä uudelleen jo muutaman vuoden kuluttua sen vuoksi, että väärentäminen on eh, rikosta ja rikolliset löytävät aina keinonsa kiertää lainsäädäntöä, joten meidän täytyy pyrkiä pysymään eh, edellä niitä. Ja lähtökohtana pitää olla potilasturvallisuus ja tämän mielessä me varmasti voimme siirtyä eteenpäin. Ja toivon, että tätä sitten jatketaan vielä. Ja Peter Liese. Seuraavana Peter Liese. Dank, Andi. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä, erityisesti EPPn puolesta Grossettia. Työhän ei aina ole ollut helppoa, mutta kompromissiajattelun pohjalta on päästy yhteisymmärrykseen. Erityisesti mitä tulee tietojen luottamuksellisuuteen ja internetaspektiin on hyvä, että saatiin kompromissit aikaiseksi. Ongelmanhan oli erityisesti se, että miten voimme varmistaa, että rinnakasmyynti on edelleenkin mahdollista, mutta turvallisuus silti voidaan taata. Minä kuuluun siihen ryhmään, jotka hylkäsivät tämän overboxing ratkaisumallin, koska meillä ei ole vielä yhtenäistä pakkauskokoa, mutta niin kuin kollega Ruth Bieren totesi, meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen, ehkä vielä mennä pidemmällekin. Nythän meillä ei ole vielä todellisia sisämarkkinoita, niin suuria vaikutuksia olisi kansalaisille, jos emme antaisi mahdollisuutta toimittaa internetin välityksellä näitä lääkkeitä, koska tästä syntyy lisää kustannuksia, kun vaihtoehtoisia lääkkeitä ei ole tarjolla ja tarkoittaako tämä erilaista potilaiden valinnanvarojen rajaamista. Ehkäpä STOA voisi tutkia asiaa, mutta pitkällä aikavälillä olisi järkevää, siis sisämarkkinahengen mukaisesti, että meillä olisi Euroopan laajuisesti suht samanlaiset hinnat kyllähän sisämarkkinoista puhuttaessa olisi älytöntä, että hintaerojen takia tuotteita kuljetetaan kolkasta toiseen Euroopan sisällä. Ja vuosia sitten, kun lääkelainsäädäntöä käsiteltiin, niin silloin otettiin jo esille tämä hinnoittelupolitiikka. Saksa tämän hylkäsi, mutta nyt otettiin Saksassa jo käyttöön tällainen toimintamahdollisuus. Se tarkoittaa sitä, että tilanne ei ole enää niin hankala, joten olen valmis kyllä kantamaan kortteni kekoon tässä projektissa. Ja sitten mitä tulee omaan tarkistukseni 275 ja kollega Pavanovan tarkistuksen 272, Niissähän ehdotetaan, että mikäli ensivaiheessa emme ota käyttöön velvoitteita turvallisuusaspektien suhteen, niin valmistajat voivat ainakin vapaaehtoiselta pohjalta lähteä tällaisia toimia ottamaan käyttöön. Minun mielestäni se olisi hyvä. Ja mitä tulee sitten 179 tarkistukseen näihin apuaineisiin, toivoisin, että positiivisessa hengessä tarkastelette tätä tarkistusta, koska muuten tässä menee asiat sekaisin. Meidän täytyy tietenkin paneutua erityisesti vaikuttaviin aineisiin, mutta mitä tulee apuaineisiin, niin kyllähän meidän tulee soveltaa samoja määräyksiä kuin muissakin aineissa. Eli jos käytetään tietyllä alalla jotain määräyksiä, niin kyllähän lääkeaine puolella meidän tulisi soveltaa samoja määräyksiä. Minä uskon, että tämä on sen verran hyvä paketti, että meidän tulisi huomenna hyväksyä tämä laajalta rintamalta. Kiitoksia. Seuraavana kollega on joo, tai eipä sittenkään. No, oli miten oli. Voinen olla samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että hyviä kompromisseja on saatu työstettyä internetmyyntiin, sanktioihin ja muihin aspekteihin liittyen. Ja kollega Liise on samaa, mie- on samaa mieltä hänen kanssaan, eli että meidän täytyy katsoa näitä lääkeaineiden kaoottisia markkinoita. Kollega Ruth totesi, että ei ole mitään järkeä siinä, että jossain maissa saman lääkeaineen pakko pakkauskoko on vaikka 12 kappaletta ja toisessa maassa 15 ja sitä sun tätä. Luulisi, että yhden, yhtenäinen pakkauskoko olisi mahdollista. Tietenkin hinnoittelupuolella tämä on jo hankalampi kysymys erityisesti siitä johtuen, että kaikki eivät ole samaa mieltä siitä, että kuinka paljon terveys saa maksaa. Niin, Ruth Beren totesi, että meidän tulisi välttää sellaisen tilanteen, syntymisen, että lääkeaineita tai vaikuttavia aineita väärennetään. Sehän on se varsinainen tavoite, mutta en ole ihan vakuuttunut siitä, että tämä uudelleen pakkaaminen olisi kaiken pahan alkuja juuri. Sillä kysehän on siitä, että jo valvottua tuotantoprosessia kautta valmistettuja tuotteita vain pakataan uudelleen. Itse lääkehän ei sinänsä siinä muutu miksikään. Ehkäpä tähän liittyvät tavoitteet menevät liian pitkälle. Ne ovat ehkäpä jopa turhia, sillä sisämarkkinat antavat mahdollisuuden tämän tyyppiseen toimintaan. Ja rinnakkaismyyntiähän on käytetty kaikkialla unionin alueella on olemassa yksi poikkeus, jossa rinnakkaismyynti olisi aiheuttanut jonkinlaisia suoranaisia terveydellisiä ongelmia. Minä tiedän, että lääketeollisuus tienaa tässä hyvinkin paljon, erityisesti jos he voivat sitten myöskin näitä rinnakkaisvalmisteita valmistaa. Heidän ei tarvitse silloin pelätä niinkään sitä muiden yritysten aiheuttamaa kilpailua. Eli meidän täytyy katsoa näitä asioita vähän tarkemmin. Ehkä ensi kuulemalta tilanne vaikuttaa toisenlaiselta, mutta todellisuus on hiukan toisenlainen. Siinäpä siis kommentit ja esittelijä saa vielä uudemman kerran puheenvuoron, jos hän haluaa vielä sanoa jotain. Eipä ole tarvetta enää sen kummempiin kommentteihin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei minulla ole mitään erityistä lisättävää. Haluaisin vielä kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä. Haluaisin kiittää myös siitä, mitä on sanottu rinnakkaismarkkinoista. Tämä koskee sisämarkkinoita On totta, että Tämä koskee myös suurta määrää työpaikkoja, mutta toistaiseksi minulla ei ole mitään lisättävää ja haluaisin kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. Danke auch an Sie und... Kiitokset teille ja äänestys toimitetaan huomenna. Näin pääsemme kohtiin 6 ja 7 esityslistalla aiheena lääketurvatoiminta esittelijänä Linda McEwen ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Otetaan nämä asiat yhdessä, niitä ei tarvitse käsitellä erikseen. Kollegat, teille on lähetetty kompromissitarkistukset, joista on sovittu useimpien poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kesken. Teillä ei ole varsinaista formattia edessänne, jossa kerrottaisiin, kuka on tehnyt ja kuinka. Mutta haluaisin kiittää ensinnäkin kaikkia varjoesittelijöitä eri poliittisista ryhmistä. Viime viikko oli hyvin vaikea viikko, koska kaikki meistä eivät kyenneet matkustamaan Strasbourgin. Tiedän sen. Ja tiedän, että kaikki tekivät kovasti töitä, jotta saimme aikaan sopimuksen näistä kompromissista joka mahdollistaa meille kohtalaisen yksinkertaisen äänestyksen huomenna valiokunnassa. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että se mistä me huomenna äänestämme, niin me tulemme parantamaan koko lääketurvatoimintaa Euroopassa. Ja tässähän on kysymys potilaiden turvallisuudesta ja varmistamisesta siinä, että ne lääkkeet, jotka tulevat markkinoille, että niitä seurataan hyvin ja että potilaille informoida, annetaan informaatiota, jos lääkkeet ovat uusia tai sisältävät uusia aktiivisia ainesosia, niin että esimerkiksi he raportoisivat mahdollisista allergiareaktioista ja muista lääkeviranomaisille. Ja että lääkeyhtiöt tekisivät sitten yhteistyötä seuratakseen näitä tilanteita ja katsoisivat, tarvitaanko lisää toimia tai onko annettava enemmän neuvoja potilaille. Joten se, mikä meillä nyt tässä kaiken kaikkiaan on, on parannus koko Euroopan potilasturvallisuuteen. Jos me katselemme kompromissitarkistuksia liittyen tähän direktiiviin, 1a ja 1b, kuten ne on numeroitu nyt, viittaavat tai niissä puhutaan tähän potilasinformaatio ähm, vihkoseen. Edellisessä kokouksessa kävi ilmi, että kollegat eivät tukeneet komission ehdotusta siitä, että tähän potilasinformaatiolehtiseen äh, otettaisiin äh, mukaan tällainen erillinen kategoria. Äh, komissio oli sitä mieltä, että tämä on hyvin yksityiskohtainen tämä esite niin äh, silloin siihen voitaisiin paksuntaa lihavoida nämä <laughs> tärkeät kohdat. Mutta ihmiset olivat sitä mieltä, että on erilaisia potilasryhmiä, joille jokin asia on tärkeää ja jollekin taas jokin toinen asia. Joten se, mitä kaikki varjoesittelijät nyt ehdottavat, on, että pyydämme komissiota tarkistelemaan uudelleen tätä potilasinformaatiolehtistä ihan perusteellisesti. Ja me ehdotamme, että tähän annetaan aikaa puolitoista vuotta ja että potilasjärjestöt ja kuoltajat, kuluttajat, äh, että heitäkin kuullaan. Tämä on siis yksi a ja yksi b Toinen paketti 2a ja b käsittelee näitä intensiivisesti valvottuja tuotteita. Tästä me keskustelimme hyvin paljon. Ja nämä kompromissitarkistukset ovat nyt kaikkien tukemia, paitsi vihreiden. Hyvin ristiriitainen asia oli se, mitä meidän, miksikä meidän pitäisi kutsua tätä lääke kategoria uudet lääkkeet markkinoilla, tai että ne sisältävät aktiivisia ainesosia. Ajatus on kuitenkin se, että potilaat tietävät, että käyttävät näitä uusia lääkkeitä ja ainesosia, ja että heidän pitäisi raportoida mahdollisista vaikutuksista. Ja ensimmäinen asia oli se, että miksikä näitä lääkkeitä kutsuttaisiin. Ja puhuttuani kollegoiden kanssa he eivät vaikuttaa tukevan tätä komission ehdotusta intensiivisesti valvotut tuotteet. Joten me ajattelemme, että tässä potilasinformaatiolehtisessä me puhuisimme, sanoisimme, että tämä lääkeaine on erityisen turvallisuusvalvonnan alaisena ja että meillä olisi tällainen uusi symbolisen vieressä, joka tarkoittaisi sitä, että tämä lääke on uusi tuote tai että siinä on jokin aktiivinen ainesosa. Me kävimme pitkän keskustelun siitä, minkälainen tämä symboli tulisi olla. Ylösalaisin oleva kolmio on jo käytössä, mutta jotkut kollegat eivät pitäneet sitä, vaan sanovat, että silloin se näyttää siltä, kun tämä olisi vaarallinen tai myrkyllinen. Joten jätämme komission huomaan tämän symbolin. Mutta aina mistä sovimme on, että tämän symbolin tulisi olla yksinkertainen musta symboli. Jotkut kollegat halusivat, että, että tämä informaatio olisi myös tässä pakkauksessa, mutta tähän ei saatu konsensusta. Joten tämä on tällä hetkellä ainoastaan tässä potilastiedotuslehtisessä. Sama koskee kompromissi 2b. Minulle tämä intensiiviset tuotteet käsite olisi ollut ihan ok, mutta se ei mennyt lävitse. Ja puhuttuani komission kanssa uskon, että tärkeintä on se, että potilaat ovat tietoisia siitä, että he syövät jotain uutta tuotetta tai jossa on aktiivinen, uusi aktiivinen ainesosa. Se on se pääasia. Sitten kompromissi 2c. Ne ovat kaikki samaa Kategoria kattavat saman, samat asiat. Sitten kompromissi kolme. Siinä on potilasraportointi. Ja suurin osa tarkistuksista tulevat kollegoilta, jotka sanovat, että se, että potilaan pitäisi raportoida ei riitä. Monet netin kautta, että monet potilaat eivät käytä internettiä, vaan että heidän täytyisi voida soittaa tai lähettää kirjeellinen Ne ovat hyvin yksinkertaisia ja sitten parannuksia siihen, mitä informaatiota on annettu ihmisille eurooppalaisen portaalin kautta. Ja sitten kompromissi kolme. Siinä me lisäämme jotakin liittyen näihin lääkkeiden ottoaikoihin ja jos me haluamme, että he ilmoittavat esimerkiksi allergisista reaktiosta, että tämä tapahtuisi myös tavallaan ilman mitään oikeudellisia seuraamuksia. Ja sitten mitä tulee tällaiseen äm, anonyymiin raportointiin, niin sitä me emme liian hyväksy sen vuoksi, että on ollut tapauksia, joissa kilpailevat lääketehtaat tekevät sitä. Joten parempi olisi, että jotta voimme tätä ilmoitusta selkeästi seurata, niin olisi parempi tietää, kuka on ottanut yhteyttä ja, ja, ja kertoo, mitä on tapahtunut. Sitten kompromissi neljä on ehkä tämä kaikkein ristiriitaisin. Tämä liittyy niihin vaikutuksiin, joita tällä on ympäristölle. Kun me viimeksi puhuimme tästä, niin minä en halunnut oikeastaan ottaa mukaan tähän lainsäädäntöön äh, määrittelmiä jossa puhuttaisiin lääketurvallisuudesta ja että siihen otettaisiin mukaan ympäristövaikutukset, mikä on aika tärkeää sen vuoksi, että tässä on kysymys kuitenkin lääketurvallisuudesta ja ihmisten turvallisuudesta. Joten tässä on nyt kaksi tarkistusta, kompromissitarkistusta. 5a johdantoosan, 5a johdantoosan kappaleen ja sitten on konsolidoitu tarkistus 4b johdantosan kappaleen ovat allekirjoittaneet kaikki muut poliittiset ryhmät paitsi EPP, ja sen taas tämä konsolidoitu tarkistus itse artiklaan, sen ovat allekirjoittaneet sosiaalidemokraatit, GUE ja vihreät. Joten suurin osa meistä on sitä mieltä, että jotain pitäisi tehdä ympäristölle. Olen puhunut komission ja neuvoston kanssa tästä ja ne todellakin haluavat tarkastella tätä koko lääkkeiden ympäristövaikutusta, mutta tällä hetkellä puhutaan siitä, että kysymys on lääkkeiden vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Ja vaikka ne saattaisivat vaikuttaa ympäristöön, niin se vaikutus, mikä niillä on ihmisiin, on, on, on tärkeämpi. Sitten kompromissi viisi. Siinä on kysymys riski riskeistä ja hyödyistä. Eli halutaan varmistaa se, että etukäteen tehdään tällaisia tutkimuksia turvallisuudesta. Ja aikaisemmin on tilanteita, jossa näin ei ole aina tehty. Ja sen vuoksi minä otan tässä käyteen uudel, käyttöön uudenlaisen järjestelmän, jossa tehdään tällaisia turvallisuus- ja tehokkuusarvioita. Ja tästä me olemme puhuneet myös komission kanssa ja kollegoiden kesken. Kun jokin lääke on ollut monta vuotta äh, lääkkeillä, niin äh, lupavaiheessa niiden täytyy tavallaan osoittaa lääkkeen tehokkuus. joten olemme ottaneet tämän mukaan. Jotkut kollegat halusivat, että lääke pitäisi hyväksyä markkinoille, mikä niillä täyttävät tietyn lääketieteellisen tarpeen. Minä en ollut ihan samaa mieltä, koska joskus on tiettyjä sairauksia, jossa on paljon erilaisia, koko spektri eri asioita, johonkin yksi lääke vaikuttaa yhdelle ihmiselle ja toinen lääke mahdollisesti toiselle ihmiselle. Sen vuoksi näitä lääkkeiden määrää ei pitäisi rajoittaa. Minusta lääkkeillä pitää kuitenkin olla lisäarvo, että niistä on hyötyä niiden ottamisesta. Joten tämä kompromissitarkistuksen laatiminen vei todella paljon voimia ja olen kiitollinen kollegoille tästä. Ja neuvoston tietoneista tämä on tärkeä asia. Kompromissi kuusi maksuista. Tärkeintä on, että me varmistamme sen, että lääketurvallisuuden turvallisuus on täysin riippumatonta, sitä ei saa linkittää teollisuuteen. Sitten kuutonen, joka liittyy tähän portaaliin ja siitä, mitä informaatiota julkistetaan. Ja tässä minä tuin Äh, esimerkiksi komissiota, joka haluaa laatia tämän koko äh, lääketurvallisuuden avoimemmaksi ja seurattavammaksi. Se on tällaista USAssa, joten minä tarkist, tuin niitä tarkistuksia, jotka tekevät näin, ja me teimme kompromissin, joka tekee näin. Ja ehdottaisinkin, että eh, ei tueta tarkistuksia, jotka rajaavat sitä, mitä tietoa portaaliin tulee. Sitten on eh, vielä eh, viisi tarkistusta kaikki komitologiasta. Ne on tehty sihteeristön ehdotuksesta sen vuoksi, että tämä lainsäädäntö tehtiin ennen Lissabonin sopimusta. Ja ne ovat kaikki komitologia-menettelyn mukaisia. Joten niiden ei tulisi olla ristiriitaisia. Jos sitten äh, siirrytään äh, tähän äh, asetukseen, kompromissi 1 liittyy samaan asiaan, intensiivisesti valvotut tuotteet. Avain. Kysymys tässä on tämä nimi. Ja käytämme tätä lisäturvavalvonta Sitten kompromissitarkistus ympäristöstä. Korjaus äh, tämän aikaisemmin sanoin, EPP on allekirjoittanut tämän tarkistuksen johdantoossa kappaleeseen. Vihreät, GUE ja SND-ryhmä on, äh, tukee myös sitä äh, vahvistettua tarkistusta. Sitten kompromissi kolme ihan sama kuin direktiivin kohdalla ja tarkistus neljä maksuista ja viitonen portaalista. Nämä ovat hyvin samankaltaisia. Ja sitten Ja, Eudra Vigilance tietokanta ja pääsy siihen. Kollegat, jotka eivät ole seuranneet tätä yhtä tarkkaan kuin varjoesittelijät, niin portaali on tämä EUn portaali, jota EMAS tekee, jossa, joka on tavallaan julkiseen käyttöön. Ja sitten taas tämä Eudra Vigilance tietokanta on tarkoitettu asiantuntijoille, jossa he lisäävät tähän tietokantaan esimerkiksi lääkkeen allergiavaikutukset ynnä muuta ja jakavat tätä tietoa keskenään. Ja yritykset antavat myös oman tietonsa tähän Eudra Vigilance tietokantaan. Me haluamme toki olla mahdollisimman avoimia, mutta yksittäisten ihmisten yksityiskohtaisia tietoja lääkkeiden vaikutuksista, niin ne eivät, niiden ei kuulu olla julkisia. Mutta tässä nyt ovat ne kompromissit, joita meillä on. Ja nämä ovat kaikkien poliittisten ryhmien allekirjoittamia. Ja toivon mukaan äänestys sujuu hyvin huomenna. Kiitos. Thank you, Linda. Kiitokset, Linda tästä suuresta työstä näiden kahden lainsäädäntöpaketin tiimoilta ja myöskin näistä työstetyistä kompromisseista. Nyt varjo esittelijöiden kommenttiin. Kollega Ajuso. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää vilpittömästi Rova McAvan ja hänen tekemästään valtavasta työstä. Nimittäin on päästy näihin kompromisseihin Äh, lähes kaikki voimme tukea niitä. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja avustajiamme, jotka ovat tehneet hyvin intensiivisesti työtä. Ja lisäksi meillä oli viime viikolla todella ongelmia päästä Strasbourgin. Mielestäni kompromissitarkistuksissa on nyt kaikkein tärkeimmät asiat mukana. Tämä on direktiivi ja asetus, joissa tarkoituksena on antaa potilaalle tietoa haittavaikutuksista, joita lääkkeellä saattaa olla, ja että potilaat, potilailla välineet ilmoittaa kohtaamistaan ongelmista internet-sivun kautta lääkärinsä tai muiden terveydenhuoltohenkilökuntaan kuulevien välityksellä. Uskon, että näillä tarkistuksilla komission ehdotus paranee huomattavasti. Me tulemme tukemaan tarkistuksen 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 4, 5 ja 7. Rova McAvan selitti erittäin hyvin kunkin näistä tarkistuksista, joten en halua hukata aikaa ne puhumalla niistä uudelleen. Mitä sitten tulee tähän indikatiivisiin triangeliin ja lääkkeisiin kohdistuvaan lisäturvaseurantaan, seurantaan, viime kerralla sanoin, että olen yhtä mieltä tästä triangelista, mutta kun on olemassa maissa, joissa tämä, maita, joista tämä merkitsisi, että kyseessä on myrkyllinen aine, niin minusta on hyvä ehdottaa, että komissio tutkisi tätä ja ehdottaisi meille mm, vaihtoehto. Sama pätee eh, näitä valmisteluita koskevaa ehdotusta. Sitten kompromissitarkistuksista vielä ympäristökysymyksiä. Olemme aivan yhtä mieltä siitä, että ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä, mutta olemme sitä mieltä, että kyseessä on nyt direktiivi, joka koskee lääkkeiden mahdollisia haittavaikutuksia. On totta, että lääkkeillä voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön, mutta siihen liittyy monia muitakin tekijöitä. On hyvä, että johdantokappaleessa tähän asiaan viitataan, mutta ei artiklaosassa. Siksi hyväksymme tarkistuksen 4a, mutta 4 b emme. Sitten asetuksesta sama juttu. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Tuemme kaikkia kompromissitarkistuksia paitsi yksityiskohta, joka koskee ympäristöä. Emme halua, että sitä otettaisiin artiklaosaan. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Hyvä, kiitoksia. Seuraavana kollega Pavanova. Thank you, Mr. President. Uh, I would... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Onnittelut Linnemäk Evenille tekemästään työstä. Tämä on hyvin teknisluonteinen aiheellista työtä. Ja erityisesti kun ens, viime viikolla aiheutui epätoivottuja vaikutuksia, niin silti esittelijä kykeni käyttämään muita yhteyksiä kompromissien hiomiseksi. Erityisesti se, että kaikki ryhmät ovat valmiita hyväksymään nämä kompromissit, on hyvä asia. Erityisesti mitä tulee turvallisuuteen, avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Nämä kolme periaatetta ovat erittäin tärkeitä kaikille toimijoille sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Mitä tulee toimenpiteisiin, jotka liittyvät tähän potilastietoslehtiseen? Tähän liittyvässä ehdotuksessahan sanotaan, että on arvioitava koko paketti ja kyse ei ole vain ainoastaan lääketurvatoiminnasta, vaan myöskin tiedottamisesta potilaiden suuntaan ja tästäpä syystä onkin hyvä, että kaikki ovat sitä mieltä, että komission pitäisi esittää omat ehdotuksensa, jotta tämä kokonaisuus olisi hyvä myöskin lehtisen osalta, niin kuin tarkistuks, kompromissitarkistuksessa 1a ja 1b sanotaan. Lisäksi sitten vielä sekä direktiiviin että asetukseen liittyen mitä tulee seurattaviin lääkeaineisiin, on hyvä, että pääsimme, pääsimme yhteisymmärrykseen tästäkin asiasta. Eli että on täydennetty tätä muotoilua. Minä uskon, että tämä on tärkeä juuri luottamuksellisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Sitten hankala aihe, eli ympäristövaikutukset direktiivin osalta 4a, 4b ja asetuksessa 2a, 2b kohdat. Meidän täytyisi siis lähestyä tätä hyvin pragmaattisesti. On tärkeää, niin kuin kaikilla muillakin politiikan aloilla, että meidän täytyisi toimia todisteiden pohjalta. Ja nyt me vähän ikään kuin toimimme niin, että me tässä sanomme jotain ilman, että meillä olisi mitään selkeää näyttöä asiasta. Ja se, että me vain toteaisimme, että ympäristöhaittoja syntyy vain ja ainoastaan näistä lääkkeistä, jotka ovat tarkoitettuja ihmisille. Tämä nyt on ihan tuulesta temmattua. Meillä ei ole minkäänlaisia tutkimustuloksia tämän tyyppisistä vaikuteista. Parlamenttihan on päätöksentekijä. Me teemme lainsäädäntöä. Me emme kirjoita mitään lehtiartikkeleita, joten tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että kun työskentelemme, niin me aina perustamme työmme näyttöön. Ja komission pitäisi tarjota meille tätä näyttöä. Ja noinkohan on, että me olisimme väittäneet, että tällaisia vaikutteita olisi olemassa. Ylipäätään miten tätä mitattaisiin, se voisi olla myöskin hyvin kallista. Ja vaikka tätä näyttöä olisi, niin mitä me tekisimme sillä? Voisimmeko kieltää joitakin lääkkeitä me tiedämme, että tie, vain muutamat ihmiset käyttävät näitä lääkkeitä, mutta sitten on taas näitä hormonihointolääkkeitä ja veri- ja sydän sairauksiin käytettäviä lääkkeitä, joita käytetään taas enenevässä määrin ja niihin liittyen tilanne on aivan toisenlainen. Ja jos niillä olisi ympäristön kannalta katsottuna haittaa, niin kieltäisimmekö niiden käytön kokonaan? Mitä tulee sitten mahdollisuuteen raportoida näistä haittavaikutuksista, se on sinänsä hyvä asia. Eli että kuluttajat voivat suoraan raportoida näistä haittavaikutuksista, eli kompromissitarkistus kolme. Me olemme useampaan otteeseen saaneet yhteydenottoja kuluttajärjestöiltä tämän tyyppiseen toimintaan liittyen. Ja sitten mahdollisuus raportoida kaikille toimijoille. Se on tietenkin tärkeä asia ja me tarvitsemme todellakin automaattisen raportointijärjestelmän, eli tietoa tulisi kuluttajilta tai viranomaisilta. Meidän täytyy siis varmistaa, että voidaan nopeasti reagoida, mikäli epätoivottuja vaikutuksia syntyy. Ja mitä sitten tulee tehokkuuskysymykseen, eli tarkistuksiin kolme direktiivissä, viisi direktiivissä ja kolme asetuksessa esittelijälle haluaisin esittää sanani. Minun mielestäni koordinointityö on ollut erinomaista. Erityisesti varjoesittelijöiden kanssa on tehty hyvää työtä ja myöskin komission kanssa. Ja olen erittäin iloinen voidessani sanoa, että me olemme saaneet aikaiseksi kompromisseja siitä, että Viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus tehdä näitä tutkimuksia, erityisesti niiden lääkkeiden osalta, jotka ovat olleet markkinoilla pidemmän aikaa, tai jos tutkimustulokset ovat tarjonneet uutta infoa käyttöön. Tässä voitaisiin tietenkin ajatella, että, tai voidaankin ajatella, että tässä on kansalaisten turvallisuus vaakalaudalla ja siksipä meidän täytyy myöskin tätä tehokkuusajattelua tässä äh, seurata. Ja mitä tulee sitten vastuukysymykseen lääketurvatoiminnan osalta, meidän täytyy varmistaa, ettei tässä synny päällekkäistä työtä ja ristiriitaisia lähestymistapoja. Julkisiin kuulumisiin niin kuin esittelijä totesi, FTA Yhdysvaltojen puolella käyttää tätä lähestymistapaa ja minun mielestäni se on hyvä ja avoin ratkaisumalli. Tärkeää on myöskin tietokantaan liittyen todeta, että meillä olisi selkeät pelisäännöt yhtäältä kansalaisten osalta ja toisaalta teollisuuden toimijoiden osalta. Ja vielä kerran kiitokset esittelijälle. Thank you. Uh, Marina Janakuldakis. Kiitoksia sitten kollega Jana Kuldakis. Uh, yes, well, I haven't really got an awful lot to add to that. No, ei minulla ole niin paljon tähän lisättävää. Ensinnäkin uh, Onnittelut Lindalle hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä näissä kompromisseissa puolueiden kesken. Tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten EU:ssa tehdään työtä puolueiden rajojen ylitse kansalaisten eduksi. Kaksi asiaa, jotka minua huolettavat hieman enemmän, mutta niitä käsiteltiin, koska direktiivihän on tehty potilaan hyödyksi ja eduksi. Mutta minä pelkäsin, että tämä olisi voinut johtaa siihen, että ihmiset eivät käytä lääkkeitä, mutta me hoidimme tämän asian hienosti. Olen tähän tyytyväinen. Ja sitten tämä ympäristökompromissi. Olin hieman huolissani siitä, koska ympäristö on tärkeä aihe. Ja meidän täytyy varoa, että me emme tavallaan alenna sitä ottamalla sen joka paikkaan mukaan. Mutta ottamalla sen johdantoosan kappaleeseen, niin me sanomme, että se on olemassa, se on tärkeää, mutta sitä käsitellään toisessa yhteydessä. Joten kaiken, kaikkia uskoisin, että me tulemme eh, tukemaan lähes koko direktiiviä. Kiitos. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavana Peter Liese. vielen Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijöille ja erityisesti kovilla Ajuusalle. No nämä kompromissit eivät ole minun mielestäni niin hyviä kuin Matiaksen tekstin osalta, mutta kyllä tämä luo hyvän työskentelyn pohjan. Tyytymätön olen siihen, että tämän lainsäädäntöprojektin tiimoilta tätä tuoteselostetta ei ole voitu parantaa. En ole varma, että vielä toiset puolitoista vuotta komission käsittelyä parantaisivat tilannetta, mutta kun katsotaan tätä komission ehdotusta, eli että mustissa kehyksissä olisi varoitusta ja muita asioita, niin sehän aiheutti sekaannuksen vaaraa ja siksi esitin omia tarkistukseni, mutta ilmeisesti aika ei ollut vielä kypsää ja minulla nyt ei ollut vielä riittävästi mahdollisuuksia keskustella muiden kollegoiden kanssa ennen kuin esitin tämän tarkistuksen. Mutta mitä tulee tähän kuluttajille tiedottamiseen, niin siihen liittyen toteaisin, että me voimme esittää omia ehdotuksiamme tuotes pakkausselosteen parantamiseksi. Ilman tiivistelmää tämä ei toimi, sillä juridisista syistä tuoteselosteen pitää olla pitkä nälkä vuoden ja siinä pitää olla kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen. Ja jos potilaat sen lukevat, niin se aiheuttaa ongelmia, koska he eivät otakaan näitä lääkkeitä, joita heidän pitäisi ottaa. Ja jos he eivät sitä lue, niin sitten he eivät ole enää valistuneita. Ja siinä pitäisi olla joku teksti, että pitäisi lukea koko pakkausseloste, mikäli tilanne on tietynlainen. Eli toivoisin, että myöhemmässä vaiheessa voisimme palata tähän asiaan uudemman kerran. Mitä tulee ympäristövaikutuksiin, niin valiokunnassa ja ryhmässäkin kollegat edustavat eri kantoja. Minäkin esitin omia tarkistuksiani, jotka eivät löydy suoraan näistä kompromisseista, mutta Kaksi asiaa pitäisi pitää mielessä. Ongelmana on se, niin kuin tutkimustulokset ovat osoittaneet, että ympäristövaikutteita on olemassa. Tärkeää mielestäni on se, että jos kaloissa on tapahtunut muutoksia, niin silloin voidaan epäillä, että muutoksia tapahtuu myöskin ihmiskehossa, koska kysehän on siitä samasta vedestä, jossa kalat ovat uineet ja jota me sitten käytämme ja nautimme. Tämä täytyy muistaa ja tarkistuksessani yritin tämän asian ilmaista. Kompromissitarkistuksessa se ei tule näin selvästi esille. Mutta on tietenkin selvää, että elintärkeitä lääkkeitä ei pitäisi kieltää kuluttajia nauttimasta. Mutta meidän täytyy huomioida tämä ympäristöaspekti. Mutta on olemassa muitakin välineitä, kuten lääkäreille tiedottaminen, eli että sanotaan, että jos löytyy vaihtoehtoisia lääkkeitä, jotka ovat yhtä tehokkaita, niin silloin voidaan huomioida myöskin tämä ympäristöseikka. No, joka tapauksessa tärkeää on, että komissio vielä uudemman kerran pohtii tätäkin seikkaa. Tämä liittyy sekä johdatosan kappaleeseen että myöskin itse artiklaa osaan. No, katsotaan huomenna sitten, mitä enemmistö on mieltä. Ja mitä tulee potilaiden vaikutusmahdollisuuksiin, että he voisivat suoraan raportoida viranomaistahoille asiasta. Mielestäni se kyllä saattaa johtaa melkoiseen sekamelskaan. Se johtaa työmäärän kasvuun ja siitä ei välttämättä ole hyötyä. Ehkäpä kollegoiden pitäisi pohtia sitä, että voivatko he hyväksyä tarkistuksen 231, koska jäsenvaltiolla on tietty pelivara tarjolla. Ja sitten vielä toivoisin, että kollegat pohtisivat sitä, että voisivatko he hyväksyä tarkistuksia 246 ja 247. Täällähän sanotaan, että PK-yrityksiä tulisi EMEAn taholta hiukan tukea helpotuksin. Ja sitten vielä mitä tulee haittavaikutusmääritelmiin, me toivoisimme, että käyttäisimme kansainvälisesti hyväksyttyjä määritelmiä eikä siitä poikkeavaa määritelmää. Ja sitten asetustekstiin liittyen toivoisin, että hyväksyisitte tarkistuksen 82. Tämä koskettaa erityisesti pk-yrityksiä, eli että pk-yritykset voivat valittaa EMEAn päätöksistä. Tällä hetkellä he joutuvat käymään läpi koko oikeustaistelun, mikäli ovat sitä mieltä, että päätös on väärä, joten tässä kaivattaisiin yksinkertaistettua menetelmää, jotta PK-yritykset eivät ole liian suuren työtaakan alaisuudessa. Tässäpä kommenttini tietenkin tilanne on aina sellainen, että kaikkea ei voi saada, mutta sehän on se kompromissin perusajatus. Kollega Lepas. Linda Mäk, puheenjohtaja aivan lyhyesti. Linda Mäkävän on löytänyt eh, kommentit näihin kaikkiin kompromissitarkistuksiin ja löytänyt kaikki valmistusaineet sille, että pääsemme sopimukseen. Omalta osaltani haluaisin eh, tehdä jotakin tarkistuksia, mutta mutta minun täytyy sanoa, että olen kyllä täysin tyytyväinen näihin kompromissitarkistuksiin, joita aivan ehdottaa koskien avoimuutta, maksuja. Kuitenkin vielä lyhyesti voidaan toki sanoa, että ympäristövaikutukset lääkkeiden osalta käsiteltäisiin vain johdantokappaleessa, mutta tämä on tärkeä asia, sitä olisi käsiteltävä, siitä tulee merkittävämpi erityisesti koskien veden käsittelyä ja veden saastumista. Me joudumme tavalla tai toisella pureutumaan tähän kysymykseen. Siihen liittyy myös tapamme toimia antibioottien kanssa. Antibiooteille tullaan yhä resistenttiimiksi ja myös syövän vastaiset lääkkeet kelluskelevat tuolla joissamme. Tämä on kansan terveyttä koskeva asia. Tiedän, että tämä ei ole oikea paikka, mutta meidän on tässäkin toimittava. Kiitoksia seuraavana kollega Trimoplus. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua lyhyesti, vaikka Ravan Rivasi olikin Maria esitteli tässä asiassa, mutta hän ei päässyt paikalle. Olen yhtä mieltä 2a ja 2b kompromissista tuen näitä kompromissitarkistuksia. Toivomme, että turvallisuutta valvotaan paremmin ja haluamme lisää tietoa. 4a, 4b, niitäkin voimme tukea Haluaisimme, että ympäristöulottuvuus otettaisiin huomioon, kun tehdään kustannushyötyanalyysejä. Tästä syystä meitä ihmettää se, että jotkut muut poliittiset ryhmät ja erityisesti EPP hyväksyy johdanto-osan kappaleen tämän kohdan 4a, mutta ei kohta 4b, eli artiklassa siinä kaikki. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole. Kiitoksia seuraavaksi puheenvuoro François Grostetille. Beaucoup. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on paljon jo sanottu. Varjoesittelijämmekin Pilar Ajuso jo käytti puheenvuoron, joten viittaan vain muutamaan kohtaan. Ei tässä ole tarkoituksena keksiä uudelleen lääkevalvontajärjestelmää, vaan pyritään vain harmonisoimaan tiettyjä seikkoja lähtien siitä, että voidaan, voidaan tunnistaa sallittujen lääkkeiden haittavaikutukset ja että voimme puuttua asiaan, mikä ongelmia tulee. Olen aika tyytyväinen, koska useat ehdotukseni on otettu mukaan kompromisseihin. Niissä oli muitakin jäseniä allekirjoittajana. Olen tyytyväinen siitä, että poistetaan sana intensiivinen valvonta. Tämä on ranskankielinen käännös. Tämä koskee joitakin lääkkeitä oli varna todella säikäyttää potilaat. Lääkevalvonnan tarkoituksena ei ole huolestuttaa potilaita, vaan antaa tietoa. On tärkeää, että pidemmäkin kustannusyhdistäjä ei, ja että emme liikaa ryhdy korostamaan riistejä, riskejä. Kyllähän lääkkeellä on tarkoituksena hoitaa potilaita eikä luoda uusia ongelmia. Mitä sitten tulee ympäristön suojeluun? Kaikki ovat varmasti oikeassa siinä, kun sanotaan, että jonakin päivänä pitäisi todella pureutua tähän kysymykseen. Mutta se ei kuulu lääkevalvontaan ja tästä syystä siitä ei pidä käsitellä tällä hetkellä. Siksi johdantokappale on riittävä, mutta on totta, että on pyydettävä Euroopan komissiolta – tähän asiaan keskittymistä ja on pyydettävä komissiolta ehdotuksia. Minulla ei nyt ole oikeastaan muuta sanottavaa. Kaikki on jo täällä sanottu. Mutta olen tyytyväinen, että otetaan huomioon myös harvinaislääkkeiden ominaisuudet ja rinnakkaislääkkeet. Nämä ovat tärkeitä asioita. Tässä hyvin lyhyesti. Kiitoksia. François Grostet. Kiitoksia François Grostet. Sitten Rova Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kaksi huomiota. Ensimmäinen liittyy ympäristöön. La- lääke me olemme yrittäneet aina ottaa mukaan ympäristönäkökulman – ehkäpä se ei nyt tässä ole ihan täydellisen paikallaan, mutta minusta on tärkeää, että me aina viittaamme siihen. Ja kompromissi tarkistuksessa annetaan myös ympäristövirastolle järkevää tekemistä. Mutta joku tällä sanoi, että no mitä me sitten tehdään, haluammeko me kieltää lääkkeet? Ei, emme me halua niitä kieltää, mutta ihan itse mainitsin Esimerkiksi antibiootit, jotka ovat aiheuttaneet vesistöissä ongelmia, vaikkakin on käytetty paljon rahaa puhdistamiseen. Ja jos me nyt sanomme, että ei tehdä mitään, niin silloin me voimme lopettaa koko ilmastopolitiikan. Kyllähän me kaikki tiedämme, mitä pitää tehdä. Minä voin kertoa monia monia eri aiheita – joissa meillä ei ole mitään patenttiratkaisuja, ja silti me näemme, että kyseessä on ongelma. Ja sen vuoksi me otamme nämä ongelmat teht- hoidettavaksi. Sehän on tehtävämme poliitikkona, joten toivon todellakin, että 4a ja 4b saavat suuren enemmistön äänestyksessä taakseen. Mitä tulee sitten tähän pakkausselosteeseen? Olen lukenut kompromissin. En ole tyytyväinen siihen, enkä liian ole tyytyväinen siihen, että komission tulisi tehdä jotain puolentoista vuoden sisälle, koska me tiedämme, että komissio reagoi tähän yleensä aika löysästi. Ja oikeudellinen yksikkö ja muut sanovat, että jes, jes, mutta komission oikeudellinen yksikkö tulee kuitenkin kieltämään heitä toimimaan sen vuoksi, että heidän mielestään aloiteoikeus on komissiolla. Mutta siis signaali on ihan oikein ja uskon, että jossain vaiheessa sitten esittelijä puuttuu myös muihin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa, että tämä tulee seuraavaan työohjelmaan mukaan, ellei komissio nyt sitten toimi vapaaehtoisesti. Sitten vielä kaksi asiaa ihan lyhykäisesti. Tarkistuksia, jotka olen itse tehnyt. jota kaikki kollegat eivät välttämättä pidä tärkeinä. Ensinnäkin 71 ja 72. 72 äh, ja 77. Ja esittelijä on sitä mieltä, että jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus lähettää Eh, edustajansa. Minusta se nyt tässä vähän niin kuin olisi pukki kaalimaan vartijana. En tiedä, kääntyykö tämä, mutta Eli jäsenvaltiothan ovat niitä, jotka viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti ovat eh, estäneet eh, lääketurvallisuustoimintaa. Ei me eikä komissio, vaan jäsenvaltiot, jotka eivät kyenneet keräämään tietoja eivätkä ne halunneet myöskään antaa rahaa tähän tai luoda rakenteita. Ja nyt heidät pitäisi sitten palkita siitä, että ne voisivat tällaisessa valiokunnassa estää työtämme edelleen. Ei todellakaan. Tässä pitää olla kysymys vain ja ainoastaan tieteestä. Jäsenvaltiot ovat istuneet kaikissa EMEAN valiokunnassa, eikä aina ollenkaan työn eduksi. Mutta kun on kysymys riskien arvioinnista, niin silloin minä haluan, että riskit arvioi tiedemiehet, eikä joku virkamies Saksan terveysministeriöstä, joka haluaa mielellään matkustella. Joten todellakin pyytäisin, että näin tehtäisiin. Olen yrittänyt löytää tässä kompromissin tarkistuksessani 77, jossa sanon, että ne voisivat osallistua, mutta eivät saisi äänestää. Joten pyytäisin, että te tuette minua niin, että tämä saadaan hyväksyttyä. No kyllä te tiedätte, mitä neuvosto sanoo. Neuvosto sanoo, että me haluamme kolme edustajaa joka jäsenvaltiosta. Ja sitten tarkistus 70. Muutan tämän Executive Director, Executive Director General. Minä tiedän, että tämä on ristiriitainen asia. Tämä on asia, josta kollegat eivät oikein tiedä, mitä heidän pitäisi sanoa. enkä minäkään nyt sataprosenttisesti ymmärrä koko tätä hierarkiaa, mutta puhuin aikaisemman komission jäsen kanssa ja pääjohtaja, vastuullisen pääjohtajan kanssa, kun puhuimme näistä virastoista. Hyvät kollegat, kaikissa Euroopan unionin virastoissa on hyvin erilaisia asemia. Joillain virastoilla on 60, 60 työntekijää ja EMEAlla on 600 työntekijää. Ja siellä on sitten näitä osastopäälliköitä, kun komissiossa olisi päällikkö. Niin äh, EMEassa osaston päälliköt tai jaoston päälliköt, äh, niin heillä on erittäin paljon äh, vastuuta. Minä tiedän, että ongelma on se, että pitää olla pääosasto ja pääosaston johtaja on sitten pääjohtaja ja niin edelleen. Mutta kyllä meidän EMEAssakin pitää huolehtia tästä, koska siellä on henkilökuntaa yli 600 ja silloin me tarvitsemme tähän tätä hierarkiaa. Ja jos me haluamme tässä hyvää työtä ja me, jos me haluamme toimia vakavasti, niin meidän täytyy nyt katsoa, mitä tapahtuu. Koska se, mitä nyt tilanne on, niin he eivät välttämättä tule saamaan ollenkaan parhaita hakijoita Euroopasta eikä edes komissiosta. Joten tämä tulee olemaan aikamoinen pullonkaula niille yksikön johtajille, joilla on alaisuudessaan kolme kertaa, neljä kertaa enemmän alaisia kuin jossain pääosastossa. Se ei ole hyväksyttävää. Komissio tietää tämän, minä tiedän sen, mutta koskapa meillä on nämä älyttömät säännöt siitä, millä tavalla virastoissa tämä asia hoidetaan. Mutta tämä on asia, jota minä käsittelen jatkossakin. Ei sen vuoksi, että minä haluaisin, että joku tienaa enemmän rahaa. Siitä ei ole kysymys. Ei vaan minä haluan, että vastuusta maksetaan. Mutta ennen kaikkea haluaisin, että me saisimme sinne kaikkein parhaat mahdolliset työntekijät. Ja sen vuoksi tätä pitäisi nyt muuttaa. Ja hyvät kollegat, eh, jos te haluaisitte tietää, miten muut eh, virastot toimivat Euroopassa, vaikkapa kemiavirasto. Enkä minä sitä mitenkään vastusta, arvostan sitä, mutta sinne on kuitenkin saatu aikaan erityisjärjestely, ja se on ihan ok, minä olen aina tukenut sitä. Mutta on myös muita virastoja, jossa todellakin kysyn, että he, mitä siellä tehdään ylipäätään, mitä ne tekevät ne ihmiset, mutta EMEAsta minä tiedän, mitä ne ihmiset tekevät. Ja, ja en minä voi hyväksyä sitä, miten siellä on tämä järjestelmä, hierarkkinen järjestelmä hoidettu. Sen vuoksi pyydän tukea tarkistukselle 70. Merci euh, beaucoup, Madame Rodberent. Monsieur Par- Kiitoksia, äh, herra Rodberent. Sitten herra Barvio. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin omalta osaltani onnitella esittelijä Linda McAvan ja haluaisin onnitella myös kaikkia niitä, jotka varjoesittelijöinä ovat pyrkineet parantamaan direktiiviä ja asetusta, koska tiedämme hän, että kun tämä direktiivi ja asetus julkistettiin, monet ajattelivat, että näin heikennettäisiin Euroopan lääkevalvontaa. Uskon, että nämä kompromissitarkistukset mahdollistavat tilanteen tasapainottamisen. Uskon myös, että Tämä on vain yksi vaihe taistelussamme kohti parempaa lääkevalvontaa ja vahvempaa, voimakkaampaa Euroopan kansalaisten suojelua. Haluaisin käsitellä aihetta, joka on minusta vielä vähän kaipaa työstämistä tulevaisuudessa. Se koskee valtasuhdetta lääkelaboratioiden ja viranomaisten välillä. Minun mielestäni tässä asiakirjassa ei mennä vielä tarpeeksi pitkälle. Ymmärrän kyllä, että kompromissi tarvittiin koskien julkisen rahoituksen heikkoutta. Se voi johtaa siihen, että olemme tässä lääkevalvonnassa ikään kuin lääkelaboratorioiden torjoiden palveluntarjoajina Linda McAven puhui asiasta. Lääketeollisuus kerää yksin näitä tietoja ja lääkelaboratoriot ovat tässä tilanteessa kiusallisessa asemassa. Olisi hyödyllistä, että me itse tulevina vuosina voisimme poistaa nämä tästä kiusallisesta tilanteesta, jossa eturistiriidat ovat voimakkaita. Tämä ei toki liitty aiheeseemme, mutta emme ole kovinkaan kaukana tilanteesta, jossa olimme tämän, tämän H1N1-viruksen kanssa joita kuukautta joitakin kuukausia sitten. Kiitoksia sitten näiden kehujen, hyvin ansaitujen kehujen jälkeen annan puheenvuoron Linda McAvanilla. Staff. Paljon kiitoksia, niin nämä kiitokset kuuluvat etiin varjoesittelijöille ja avustajille, jotka ovat viime kuukausien aikana tehneet hyvin paljon työtä, myöskin sihteeristön edustajat ovat kantaneet kortansa keko. No ei minulla ole paljon sanottavana, me olemme päässeet yhteisymmärrykseen ja mitä tulee ympäristökysymykseen, niin tämä on johdantason kappaleeseen liittyvä ongelma niin ne, jotka ovat olleet täällä 15 vuoden ajan, niin tietävät, että me kyllä puhumme asiasta, mutta emme tee mitään. Kollega Liisen tarkistukset, niissä viitattiin, että komitea vastaisi ympäristökysymyksestä. Minun mielestäni näin ei pitäisi toimia. Nythän me pyydämme ympäristön virastoa tarkastelemaan asiaa. Minun mielestäni sen tulisikin hoitaa tämä asia enenevässä määrin sitä tulisi käyttää tämän tyyppiseen toimintaan. Ja sitten tähän potilasraportointiin tiedän, että kaikki eivät tätä pidä hyvänä asiana, mutta kyllä se toimii ja riippumattomat tahot ovat tutkineet asiaa ja kertovat, että tämä järjestelmä toimii tehokkaammin, jos potilaat voivat suoraan ilmoittaa vaikutuksista. Ja sitten homeopaattisiin aineisiin liittyvät tarkistukset 246 247, jos niissä on tämän tyyppisiä aineita, niin minun mielestäni silloin tulisi käyttää lääketurvatoimintaan liittyviä määräyksiä, joten minun mielestäni näitä tarkistuksia ei tulisi hyväksyä. Siinäpä oikeastaan kaikkia. Toivottavasti äänestyksestä kun tulee tehokas vous Donc je vous rappelle que nous votons... Kiitoksia. Muistutan, että äänestämme huomisaamuna. Täysistunnossa äänestämme kesäkuussa. Sitten siirrymme seuraavaksi listan viimeiseen kohtaan. Rova Westlund ei ole paikalla. Voisitteko te, hyvä edustaja, puhua hänen sijastaan? Er Åsa Westlund, som desværre ikke Kiitoksia. Kiitoksia. Pahoittelen Osa Westlundin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Päätöslauselman tarkoituksena on välttää se, että trombiini lisättäisiin liitteeseen neljä koskien direktiiviä 95 kautta 2. Aluksi haluaisin kertoa, mitä tämä trombiini oikein on. Kyseessä on aine, jota voidaan saada sikojen tai nautta eläinten verestä. Kyseessä on entsyymi. Se on luonnollinen osa näiden eläinten verijärjestelmää. Sitä pidetään viimeisenä linkkinä veren koagulointi järjestelmässä entsyymin ansiosta koagulointi on mahdollista. Esimerkiksi haava arpeutuu sen ansiosta. Kyseessä on luonnollinen aine. Teollisuudessa elintarvikkeissa haluttaisiin käyttää erilaisia lihatuotteita niin, että näitä lihan paloja liitettäisiin yhteen trombiiniliiman avulla erillisenä tämä aine ei ole vaarallinen, vaan se on luettelossa, joka on laadittu aikaisemmin ja tästä syystä komissio toivoo, että tuotteelle annettaisiin lupa. Se ei siis yksinään ole vaarallinen, mutta ongelma muodostuu, kun tätä ainetta käytetään. Sillä voi olla hyvinkin haitallisia vaikutuksia. Tästä syystä pyydämme, että tätä ainetta ei lisättäisi liitteeseen 4 Er, Ensimmäinen artik, argumentti on se, että vaikkakaan aine itsessään ei olisi vaarallinen, se voi kuitenkin vaikuttaa terveyteen. Kuten useimmat tietää, niin äh, elintarviketeollisuudessa on tiettyjä bakteereita, jotka kasvavat esimerkiksi pinnalla – Joten mitä suurempi pinta lihalla on, silloin sitä suurempi tavallaan kasvupinta bakteereille. Tämä koskee esimerkiksi salmonellaa, joka on, voi olla hyvinkin vakava ongelma. Ja sen sijaan tämä on yksi pala lihaa, on monia eh, lihan paloja, jotka sitten liimataan yhteen, niin tämä riski luonnollisesti kasvaa silloinkin. Toinen argumentti on se, että tämä voi johtaa siihen, että annetaan väärää informaatiota ja johdetaan harhaan kuluttajia. Onhan selvää, että se, että myy yhden kappaleen lihaa tai myy sitä sen yhtenä, vaikkakin se koostuu monista paloista, niin eihän se ole silloin läpinäkyvää kansalaisille, kuluttajille, varsinkin niille, jotka eivät tiedä, että tämä voitaisiin ratkaista markkina-asetuksella. Sen vuoksi, että kyllähän kuluttajien täytyy tietää, että se mitä he ostavat ei olekaan yksi yhtenäinen lihanpala, vaan liimattu monista paloista. Ja komissio itse asiassa on myöntänyt sen sen vuoksi, että ainakin epäsuorasti sanotaan, että tätä ei saisi käyttää esimerkiksi ravintolassa tarjoltavassa lihassa. Ja silloinhan tavallaan sanotaan, että tämä on ongelma. Mikäli tätä lihaa ei voida kerta käyttää ravintoloissa, niin miksi sitä sitten voitaisiin tarjolla muille kuluttajille? Se on minun kysymykseni. Ja viimeinen argumenttini on, että minusta ei ole mitään hyvää syytä ylipäätään hyväksyä tätä. Ei tässä ole mitään lisäarvoa. Ei ole niin, että voitaisiin sanoa, että no niin, tässä on joitain negatiivisia puolia, mutta hyvin selkeästi positiivisiakin puolia. Mutta tällaista ei ole. Minua kyllä epäilyttää, että kuluttajien joukossa olisi kysyntää tälle. En minä ainakaan ole koskaan kuullut kenenkään kuluttajan sanovan tai kirjoittavan minulle, mehän saamme paljon kirjeitä, sano, kirjoittaa, että minusta on tosi inhottavaa, että me emme voi ostaa lihaa, joka on liimattu yhteen pikkupaloista. Eikö olisi mahtavaa, että me saisimme ostaa tällaista lihaa, joka on koottu ja liimattu eri paloista? Ei, minä en todellakaan usko, että tällaista tarvetta on. On tietenkin yksi ryhmä, joka tarvitsee tätä. Ne, jotka haluavat äh, tienata rahaa sillä, että he myyvät tällaista tavalla jätetuotetta edellytyksiin, jotka eivät ole todellisia. Koska kuluttajat ostavat tuotetta luulen, että se on jotain muuta. Ja sen vuoksi, kun tämä ehdotus tuotiin esiin, niin hyvin monet kuluttajajärjestöt olivat todella, todella kriittisiä monissa eurooppalaisissa maissa. Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa ainakin tiedän, että siellä on medioissa kiinnitetty paljon huomiota tähän, ja tätä pidetään yhtenä esimerkkinä siitä, että EUn puolelta ää, äh, tavallaan autetaan joitakin ää, äh, tienaamaan rahaa ja ei huomioida kuluttajia. Se olisi mielestäni ikävää. Sen vuoksi minusta meidän täytyisi nyt ensimmäistä kertaa käyttää Lissabonin sopimuksen tuomaa komitologian mahdollisuutta ja pysäyttää tämä. Minä toivon todellakin saavani tukea tälle. Ja haluaisin tässä sanoo, että tässä on kysymys kuluttajien harhaanjohtamista, plus että tämä voi olla kuluttajien terveydelle haitallista, siinä pinnalla kasvaa bakteereita, sillä ei ole mitään etuja, joten minusta ei ole mitään epäilystäkään siitä, että meidän pitäisi välttää tämä. Ja toivon, että te tuette sitä. Je, pour ma part, mon groupe n'étant pas représenté omalta osalta, niin kun ryhmäni ei ole paikalla, niin voin sanoa, että olen täysin yhtä mieltä kanssanne. Sitten Rouva Ajuso on pyytänyt puheenvuoroa. Muchas gracias. Niin, kiitoksia. Lisäaineen varjoesittelijänä haluaisin käyttää puheenvuoron. Direktiivi 95 2 oli sellainen, jossa mahdollistettaisiin liitteen muuttaminen. Ja tässä olisi nyt juuri yksi tapaus. Jotta lisää ainetta voitaisiin käyttää, sen on täytettävä tietyt vaatimukset. Ensinnäkin sen on oltava turvallinen. ESA on sanonut, että tämä asia on tutkittu ja 26. huhtikuuta 2006 todettiin, että tämä ei ole ongelmallinen. Sillä on myös teknin, Siinä pitää olla myös tekninen ulottuvuus ja hyöty kuluttajille. Tämä on toki tekninen innovaatio. Se lisää lopputuotteen vakautta ja siitä on näin ollen tällä on jotakin hyötyä direktiivin 133-8 mukaan. Edelleen vaaditaan sitä, ettei kuluttajia PTT. Tämä tietenkin on asia, josta voitaisiin aiheutua sellaisia vaikutuksia, mutta jos merkinnät ovat oikein, niin eli jos kuluttajat haluavat käyttää tällaista tuotetta, joka ei ole vaarallinen, joka on turvallinen, e, jos kuluttaja tietää, että hän käyttää sitä, e, niin eihän tällöin ole kyseessä kuluttajien pettäminen. Tuotetta ei voida myöskään markkinoida ravintoloissa. Siksi mielestäni ei voida hyväksyä, että se kiellettäisiin. Tämä tarkoitettu valmiiksi pakattuja ja merkittyjä tuotteita varten. Tässä mielessä kuluttaja ei voitaisi huijata. Asiaa käsiteltiin jo aikaisemmin lisäainelainsäädännön muuttamisessa, eikä löydetty mitään perusteita sen kieltämiselle. Näistä syistä johtuen mielestäni ei ole syytä tukea esittelijää. Ei pidä unohtaa sitä, että tähän liittyy myös noin 20 lisäinen käyttäminen. Toki on argumentteja, joita voidaan esittää tätä vastaan, mutta minun mielestäni ne eivät ole valideita, koska tässä sanotaan, että kuluttajia voidaan huijata, mutta Merkinnät ovat pakollisia, joten kuluttajien on kyllä tiedettävä, että hän on ostamassa lihatuotetta, jossa on käytetty tällaista lihaliimaa, eikä näitä tuotteita voida markkinoida ravintoloissa. En siis löydä oikein lujaa pohjaa sille, että mm, tähän sanottaisiin ei. Kiitoksia. Monsieur Schlitter. Herra Schlitter. Ja, tack. Jag delar helt föredraganden så. Kiitos. Olen esittelijän kanssa ihan samaa mieltä. Tämän tuotteen ainoa tarkoitus on johtaa kuluttajia harhaan. Koko tuotteen tavoite on se, että joku, mikä ei ole lihaa, sen pitäisi näyttää lihalta. Ja sitten pakkauksen on piilotettu johonkin, tai ehkäpä ihan luettavastikin jotain. Mutta kuluttaja, joka näkee tuon lihanpalan sillä hyllyllä, eihän edes voi ajatella, että kysymys on vain liimatuista paloista. Joten on totta, että tämä kemikaali ei ole myrkyllinen tai vaarallinen sinällään, mutta sen sijaan tässä prosessissa on riski, että kontaminoitumisen kautta tämä muuttuu heikommaksi. Tai sitten tässä otetaan bakteriologinen riski, joten kyllä tässä on riski myös tämän lihanpalan säilymiselle. Tämä on minusta tällainen pilottitapaus. Ei tämä ole vaarallista. Me olemme siitä samaa mieltä. Tämä ei ole vaarallista. Mutta useinhan me olemme nimenomaan miettineet lainsäädännön tavoitetta ja elintarvikelainsäädännön tavoite on se, että kuluttajia ei harhaa johdeta ja että lisäaineet tukevat kuluttajien terveyttä. Ja nyt nämä argumentit eivät pidä eikä päde. Ja minusta on erittäin tärkeää, että tästä tulee tällainen pilottitapaus, jossa me kerrankin sanomme, että jotain ei eh, kielletä sen vuoksi, että ympäristö tai kuluttaja kuolee tästä. Ei, vaan siksi, että sosiaaliset ja eettiset eh, näkökulmat on otettava huomioon myös lainsäädännössä. Meidän täytyy huomioida eh, perustamissopimustenkin sanat. On tärkeää, että me sanomme tässä, ei, kuluttajat eivät tarvitse tätä. Tässä on suuri riski, että kuluttajat äh, johdetaan harhaan. Ja kuka sitten jos te haluatte äh, ottaa tämän käyttöön, niin kuka maksaa esimerkiksi sen valvonnan, että ravintolat eivät huijaa? Kuka maksaa? Kuluttajat. Joten tästä tulee menetys kuluttajille kaikilla aloilla. Meidän täytyy selkeästi sanoa ei. Rotbehand. Rova Rotberend. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tietenkin tätä käytettäisiin ravintoloissa. No, katson tässä nyt ystävien suuntaan, jotka ovat seuranneet lainsäädäntöä tällä alalla vuosien ajan. Ehkä me kaipaamme nyt skandaalia. Aikanaan komissio ei olisi uskaltanutkaan esittää tällaista, varsinkaan silloin kun BSE oli tapil, tapetilla. Silloin pohdittiin sitä, että pitäisikö kieltää tällainen lihan irrottaminen luusta mekaanisesti, koska silloin oli vaarana se, että luidin nestettä tulisi tähän lihaan tai koskettaisi sitä koska, ja silloin sanottiin, että se olisi niin ällöttävää. No se mitä tässä tehdään, niin tämähän se on ällöttävää. Kaksi asiaa. Yhtäältä terveydellinen aspekti. Mitä tapahtuu tälle yhtenäiselle pinnalle, joita ei voida käsitellä – koska ne ovat niin pieniä osia. Kysehän on jätteestä, tietenkin syötävissä olevaa, mutta niitä ei kuitenkaan syötäisiin tavanomaisissa tapauksissa. Meidän täytyy muistaa myöskin se, että suurinta osaa lihasta ei voida käyttää myöskään esimerkiksi luunlihajauhona jauhona koska vaikkakin tätä lihaa voitaisiin ihan hyvin syödä. Ja nyt ollaan tästä tämän tyyppisestä jätetuotteesta tekemässä uutta tuotetta ja kyllähän tämä on harhaan johtava ja kaikella kunnioituksella komission suuntaan toteaisin, että tehän ne olitte aikanaan BSE aikana myöskin tätä asiaa ajamassa. minä en usko, että se mitä aikanaan on todettu, että se riittäisi nyt. Kyllähän tietenkin tässä pitäisi sanoa jotain muuta kuin pelkkää alkuperää, mutta jos tässä sanottaisiin, että tämä on useammasta osasta useammasta lihaosasta liimattu kokonaisuus. Tämä on aivan järjetön ajatus. Jos Espanjassa skandaalin takia mansiko tai yksi, kaksi voidakaan enää markkinoida, kun on käynyt ilmi, että on käytetty jotain sopimattomia aineita tässä kasvatuksen aikana, niin mehän tiedämme, mitä siitä syntyy. Mutta nyt kun katsotaan tätä tilannetta, niin ei tästä löydy minkäänlaista perustetta sille, että tämä pitäisi ottaa käyttöön. Siitä ei ole suoranaista hyötyä. Me emme voi sitä selittää, miksi tätä pitäisi käyttää. Se, joka haluaa valmistaa kinkkua, joka on tietyn muotoista, no kyllä hän varmaan voi keksiä jonkun vaihtoehtoisen ratkaisumallin, joka olisi myöskin rehellinen ratkaisumalli. Minä nimittäin pelkään tässä sitä, että että pikkuhiljaa ajaudutaan siihen suuntaan, emme ole enää niin tarkkoja asioiden suhteen. Jotku eivät välttämättä olleet täällä vielä mukana työskentelyissämme silloin, kun 12 vuotta sitten tämä suuri kriisi oli tapetilla. Kyse ei ole vain ja ainoastaan terveysaspektista, vaan myöskin kulutteen valveutuneisuudesta. Minähän tiedän, että miten tässä käy. Minua syytetään siitä, että minä olisin ollut hyväksymässä sellaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi tällaisten ihmeellisten tuotteiden markkinoille saattamisen. En minä missään nimessä voi hyväksyä tätä. Kyllä meidän pitäisi hyväksyä päätöslauselmaesitys nykyisessä muodossaan tällaisia aineita ei pitäisi lisätä tähän direktiivin liitteeseen. Kiitoksia. Madame Vilmot. Rova Vilmot. Much, I agree with everything Dagmar. Kiitos. Olen kaikesta samaa mieltä, mitä Dagmar sanoi. Hän sanoi oikeastaan kaiken, mitä halusin. Luonnollisesti ihmiset ostavat lihaa jos sinä sanot kuluttajalle, mitä sinä ostat, on jätteitä, joka on liimattu yhteen, en minä usko, että he haluaisivat ostaa sitä. Joten se, millä tavalla se eh, tavallaan eh, naamioidaan eh, niin, että kuluttajat haluavat sitä ostaa, joten tämä on harhaanjohtavaa. Mutta ehkäpä vielä tärkeämpi asia on se, että tässä on lisääntynyt äh, kontaminaation mahdollisuus. Tästä voi olla, tässä voi olla tiettyjä äh, vaarallisia infektioita ja se on vielä tärkeämpää kuin se, että tämä voi olla harhaanjohtava, joka sekin on paha asia. Joten haluammeko me todellakin tuottaa tällaisia tuotteita ihmisille, joiden äh, terveydestä me tavallaan olemme vastuussa. En minä usko, että me haluamme sellaista tehdä. Ei. Joten minä en tukisi sen tekemistä, että minusta tämä on päätöslauselma, joka meidän tulee hyväksyä ja toivon mukaan komissio nyt huomioi tämän. Kuluttajat eivät halua tulla harhaan johdetuksi. He haluavat tietää totuuden siitä elintarvikkeesta, mitä he syövät. Kiitoksia. Omalta osaltani voin yhtyä täysin siihen, mitä Dagmar Berend sanoi. En ymmärrä, kuinka voidaan sanoa, että puolustamme kuluttajia ja haluamme eurooppalaisilta luottamusta ja sitten kuitenkin ehdotetaan tällaista. Minusta tällaista ei voida mitenkään perustella. Sitten herra johtaja Pudles, olkaa hyvä. Haluatteko puolustaa tätä kantaa? Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aika vaikea tehtävä, mutta tärkeä kuitenkin. Terveydestä ensinnäkin ja kuluttajina kohdistuvasta vaarasta. Herra Jörgensen sanoi, että kyseessä on luonnollinen aine, jota löydetään eläinten ja meidänkin omastakin verestä. E SA on todennut, että mitään vaaraa kuluttajille ei tästä tuotteesta ole. Jos ne tiettyjä lihan osia sekoitetaan ja liimataan yhteen, ja, niin kyllähän on totta, että on olemassa salmonella vaara mutta teollisuuden on hallinnoitava tätä riskiä, koska kyseessä on varmasti riskialttiimpi alttiimpi tuote kuin ei koostettu lihatuote, mutta tämä sama riski on olemassa jauhelihan kohdalla. Teollisuuden on ryhdyttävä ylimääräisiin varotoimiin. Heidän on hallinnoitava näitä riskejä. He ovat niistä vastuussa mikäli ongelmia tulee, niin teollisuus on vastaus, vastuussa. Se on aivan selvä asia. Teollisuuden on ryhdyttävä riittäviin toimiin, jotta vältetään se, että eri lihapalojen liimaaminen, liimaaminen aiheuttaisi salmonella listeriaa tai stafylokokkia markkinoille. Tiedätte, että direktiivissä säädetään, että lisäaineen hyväksymiskriteerit kriteereihin kuuluu kohtuullinen, järkevä testaaminen, mitä tämä kohtuullinen järkevä sitten on, on selvää, että trombiinin liimaamisvaikutus on myös stabilisoiva, koska näin voidaan sitoa proteiinit ja valkuaisaineet toisiinsa ja lihapalat toisiinsa – ja näin tällainen koottu lihan pala pysyy paremmin kansassa jopa pidempään kuin perinteinen liha. No sitten voidaan puolustaa tai vastustaa tätä seuraavaa, mutta jotta liha voidaan toimittaa, no, toki se on ehkä vähemmän laatuista, mutta tyydyttävää laatuista kuitenkin ja näin voitaisiin toimittaa halvempaa, paljon halvempaa lihaa kuin mitä olisi selvä pelkkä liha. Koostettu lihapaisti maksaa vähemmän kuin oikea paisti. Se on tosiasia. Teknologia tähän on jo olemassa polyfosfaatit, eh, adginaatit ja muut lisäaineet on jo hyväksytty, niillä on samoja ominaisuuksia. Me itse kotiruoanlaitossa käytämme valkuaista, keltuaista, plasmaakin, kun teemme ruokaa. Näin teemme kaikissa keittiöissä, niin Rova olen aivan varma. Niin, no en tiedä minkälaista ruokaa laitatte, mutta Ehkä teette pasteja tai lihamureketta ja varmasti käytätte valkuaista se En tunne teitä, en tiedä kuinka laitatte ruokaa, mutta olen aika varma, että teemme, teemme kaikki samalla tavalla keittiöissä. Me emme kylläkään käytä trombiinia, mutta vastaavanlaisia aineita sitten kuluttajien tilanne. Nyt ensimmäistä kertaa lainsäädäntöön otetaan, e, otetaan mukaan seikkoja, joissa huijaus vältetään, siis ei ravintoloita, ei ei pitopalveluita, ei suurkeittiöitä mukaan, vaan ainoastaan tätä voitaisiin käyttää valmiiksi pakettuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu kuluttajille siis supermarketeissa ja kaupoissa myytäviä tuotteita varten. Toisekseen e, merkinnät olisivat selvät. Merkittäisiin, että kyseessä on koostettu liha. No, onko se sitten pieniä kirjaimia vai isoja kirjaimia, tätä voidaan vielä selventää, mutta se pitäisi merkitä siinä tuotteen nimen vieressä niin, että kuluttaja ymmärtää, että kyseessä ei ole tavallinen paisti, vaan paisti, joka on koostettu lihan paloista. Edelleen ehdotamme, että, että merkittäisiin sen eläinlajin nimi, josta trombiini on saatu, onko kyseessä sitten nauta vai sika. Tämä johtuu uskonnollisista syistä, koska tänä päivänä on olemassa proteiinia, joita käytetään samoihin tarkoituksiin, jotka eivät ole lisäaineita, mutta niistä ei tiedetä, mistä elämistä ne ovat peräisin, ja tämä aiheuttaa ongelmia muslimeille, hindu, hinduille, kaikille niille, jotka eivät halua syödä nautaeläimiä, koska he pitävät nauttoja pyhinä eläiminä. Toistaiseksi näitä merkintöjä ei ole olemassa. Nyt ensimmäistä kertaa ehdotamme, että näin tehtäisiin. Meidän mielestämme se tuo lisää avoimuutta ja lisää tiedotusta kuluttajille. Näin kuluttajat voivat tehdä valintansa tietäen, mistä on kysymys. On totta, että petkutusongelma on olemassa ravintoloissa. Tätä emme voi kieltää, mutta jäsenvaltioiden on mm, valvottava lainsäädännön toteuttamista. Se on jäsenvaltioiden velvollisuus ja niiden on valvottava ravintoloita, tarkistettava, on, myydäänkö tämän tyyppistä lihaa siellä, kun niin ei pitäisi olla. Se on jäsenvaltioiden vastuu. Tähän kuluu lainsäädännön, yhteisen lainsäädännön mm, täytäntöönpanon valvominen, elintarvikevalvojat, eläinlääkärit, muut viranomaiset jo valvoissaan näitä ravintoloita ja ruokaloita, niin heidän on valvottava ja tarkistettava, ettei tällaisia tuotteita käytetä näissä paikoissa. Mikäli hyväksytte tämän tekstin, niin tämä on varmasti kohta, jota tulemme korostamaan – ja tarjottamaan jäsenvaltioiden mieleen, kun on säännöksiä, joilla säädetään, että näitä tuotteita voidaan myydä ainoastaan loppukuluttajille ja valmiina pakkauksina, niin kukaan ei varmasti halua, että näitä tuotteita myytäisiin ravintoloissakin. Tässä näitä argumentteja. Ehkä ne eivät teitä tyydytä, mutta ne vastaavat direktiivin kolmea kriteeriä. Eli ei terveysongelmia kuluttajille. Tämä vaikuttaa selvältä asialta. Järkevä teknologinen tarve. Ei kuluttajien huijuputusta. Nämä olivat ne kolme direktiiviä, joita direktiivin mukaan meidän on arvioitava silloin, kun ehdotamme jäsenvaltioille ja parlamentille tätä tekstiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Tämä oli vaikea tehtävä. Kiitoksia, kun ryhdyitte harjoitukseen. Sitten vielä lyhyesti, kello on aika paljon. Hyvä esittelijä, vielä loppupäätelmät. Yes, well, I'm not going to repeat all the, the arguments that I made. En lähde tässä uudistamaan kaikkia niitä argumentteja, joita aluksi tein. Vain muutama kommentti kollegoille ja komissiolle. Haluaisin aloittaa komissiosta. Te sanoitte, että ei ole mitään riskiä. No, niinhän minä sanoin alku, että minä sanoin, että ei ole riskiä tämän raaka-aineen suhteen sinällään, vaan riski liittyy tämän äh, aineen käyttöön tai tämän, siis tämän lihan käyttöön. Te sanoitte, että, että teollisuus kykenisi minimoimaan tämän riskin. Mutta ei se nyt koske ainoastaan teollisuutta, että teollisuus minimoisi tämän riskin, vaan se liittyy myös osallistujiin, komissioon, meihin. Näin teemme koko ajan. Joten tämä on mielestäni argumentti tehdä niin kuin me suosittelemme, eli hylätä tämän aineen käyttö. lisäaine lainsäädännössä sanotaan, että minkä tahansa lisäaineen käytöllä täytyy olla etuja kuluttajalle. Te käytitte puheaikanne tavallaan vastaväittämällä kaikkia niitä ongelmia, joita me esitimme, mutta ette te kuitenkaan maininneet mitään etuja. Te sanoitte ehkäpä, että se saattaisi johtaa halvempiin tuotteisiin. No ensinnäkin, kuinka me tiedämme sen, se saattaisi ehkä olla näin, koska tämä liha tulee olemaan laadultaan erittäin huonoa, mutta tiedämmekö tämän, eikö tässä riskinä ole ennemminkin se, että se mitä tuottajat tekevät on yrittää saada vain yhä enemmän ja enemmän voittoa. Tulevatko kuluttajat ylipäätään saamaan tästä mitään hyötyä? Onko minkäännäköistä vaikutusten arviointiraporttia siitä, että tämä todellakin johtaisi halvempiin tuottoisiin? Saattaa olla näin, mutta tämä on niin epävarmaa. Ja vaikka se